Buonasera, ben ritrovati. Eh, allora, come Me, kuten sovittu tänä aamuna, meillä oli hieman ajoitusongelmia. Me lykkäsimme yhden asian käsittelyä tältä aamulta. Meillä ei ollut aikaa tästä lopuksi, ja tämä on kohta 11. Ja tässä on kertomus vierailusta Romaniaan tietojen saamiseksi, ja tämä oli viime vuoden marraskuulta. Ja minun kunnia oli puheenjohtajana delegaatiossa, joka vieraili Romaniassa. Ja tässä ominaisuudessa ihan lyhyesti kertaan, mitä tapahtui näiden kahden erittäin tiiviin vierailupäivän aikana – romanissa käydessämme. Ensiksi. Mitä missioiden järjestämiseen tulee, ja, niin meillä oli jotakin käytännön ongelmia. Ja, ja niistä me voisimme oppia tulevaisuutta ajatellen valmistellessamme delegaatioiden vierailuja pitää, pitää huolta siitä, että ohjelma on toteutettava. Ihan näin logistisestikin liikkuminen, logistiikka, infrastruktuuri täytyy ottaa huomioon. ei saa ahtaa liikaa asiaa. Ja romanisen esimerkiksi kollegat pystyvät auttamaan meitä. Ja me tavallaan joudumme korjaamaan kurssia, näin sanoakseni. Me joudumme rukkaamaan vähän ohjelmaa, joten kaikki ei tapahtunut ihan suunnitellusti tiettyjen vaikeuksien vuoksi. Ja täytyy vähän pyöritellä asioita. Ja sitä kannattaa vähän pohtia, kun miettii tiedonkerran vierailuja, meillä on mahdollisuus sujuvoittaa niitä ja suunnitella niitä etukäteen niin, että ei ole liikaa lautasella. Ja sitten yksityiskohtiin. 24. 25. marraskuuta – Niistä ensimmäisenä päivänä 24. päivä meillä oli tapaamisia. Tai pystyn perehtymään tähän arkaluontoiseen kysymykseen, joka liittyy hakemukseen, joka liittyy tähän Radiomontaan äh, tuotantolaitokseen. Ja sinne ihan aluksi aamulla – Tapasimme yrityksen edustajia, jotka olivat ehdottaneet projekteja ja sitten Rosamontaanan pormesteri tavattiin. Nämä keskustelut olivat oikein tyydyttäviä. Yrityksen edustajat vastasivat kysymyksiin, jotka olivat jo osana hakemusta petoamusta. Ja sitten me saimme vastauksia. Erityisesti kysymys maaperän ja veden saastumisesta, joka paikallisväestöä huolestuttaa ja liittyy syöniidin käyttöön kullan kultamalmin käsittelyssä. Me saimme hyvin yksityiskohtaisen raportin yrityksen teknisen puolelta. Saamme tällaisen PowerPoint-esityksen ja, ja saimme jonkun verran vahvistusta, ainakin paperilla, siitä, minkälaiset, minkälaisia standardeja täytyy noudattaa nykydirektiivien mukaan erityisesti mitä tulee kaivosjätedirektiiviin. Ja asiantuntijat vastasivat aika yksityiskohtaisesti ja käsittelevät myös yksityiskohtaisesti kynnysarvoja, joita yhteisön lainsäädännössä ja direktiivissä on ja jota Rosa täytyy noudattaa. Ja tämä saimme kattavan esityksen ja, ja heidän arvonsa ovat reippaasti alle lakimääräisten. Ja sitten vetomuksen tekijät halusivat tietää, takeista oikeudellisten vaatimusten noudattamisessa. Ja, ja sitten on kysymys siitä, miten ää, kaivosfirma puhdistaa kaivosjätteen. Ihmisiä huolestutti kaivosalueen puhdistaminen jälkikäteen ja jotain dokumentaatiota oli tarjolla. Sam ja sen mukaan 150 miljoonaa euroa oli käytettävissä. Ja että tämän rahan käyttö on ehdollistettua ja perustuu käytännön arviointiin, joka voidaan tehdä ainoastaan projektin myöhäisessä vaiheessa, kun on selvää, minkälainen vaikutus maaperään kaivannaistoiminnalla on. Ja näin ensimmäisen päivän aamuna saimme hyödyllistä syötettä yksityiseltä kansalaiselta alueelta Samantana pormestarilta. Hän antoi meille hyvän yleiskuvan paikan todellisuudesta. Ja hän teki selväksi, että alueella on pitkät perinteet kaivostoiminnassa. Kaivokset sulittiin jotakin vuosia sitten, mutta kyseessä on alue, joka ei ole vielä löytänyt vaihtoehtoista taloudellista toimintaa ja talous on heikentynyt koko ajan. Saamiemme tietojen pohjalta olisi mahdollista uh, saneerata vanhat asuintilat. Olisi myös mahdollista kohentaa alueen taloutta. Ja osa paikallisväestöstä joutuisi myös siirtymään – vapaaehtoisesti voisivat muuttaa muualle. alueelle, jonne yritys aikoo rakentaa asun, asuntoja. Ja tämä vastaisi vaatimuksia palveluita, palvelut ja kaikki tarjottaisiin. Ja sen lisäksi me tapasimme kansallisia viranomaisia, erityisesti tapa, kävimme ympäristöministerissä ja tapasimme kaksi alivaltiosihteeriä, ihmisiä, jotka ovat vastuussa yksittäisistä ministeriön osastosta ja oli muista vertailla ministeriöltä saamiamme tietoja siihen, mitä olimme kokouksessa aikaisemmin. Me halusimme tietää hallituksen linjan ja kansallisten poliitikkojen linjan suhteessa kaikkeen tähän. Ja siellä saimme vahvistusta osaan informaatiota, jota aikaisemmin päivällä olimme saaneet. Erityisesti kaksi hallituksen edustajaa, ministerin edustaja pystyivät kertomaan meille, että, että käytössä oli valvontakontrollimekanismeja, joilla pidetään huolta, että kaivannaisteollisuus pysyy sonidi arvoissa yhteisölainsäädännön kynnysten alapuolella. Ja ministeriön antamien tietojen pohjalta näyttää sille, että Sanidin käyttää kaivostoiminnassa – Tapahtui suljetussa järjestelmässä. Ja sitä valvottaisiin koko sykliin. Viranomaiset kertovat meille, että tässä vielä mietittiin keinoja eristää alueet, alueita. erityisesti oli yksi alue, jossa käytettiin ää, savea. Me pyrittiin eristämään alue viiden, viiden metrin savikerroksella. Ja toinen mahdollisuus olisi luoda tällainen geologinen kalvo, joka estäisi ää, kontaminaation ja kasvoston ja eläinten kontaktiin. Meille kerrottiin myöskin raja-arvojen noudattamisesta, mitä tulee ilmapäästöihin. Vierailun aikana myöskin tarkastelimme kysymystä suht, naapurimaiden suhteen, niin me saimme takuut kansallisilta viranomaisilta, että että laki vaati viestintää. Ja että Kreikka oli reagoinut ja koettiin, että että viestintä oli tapahtunut ja oli tarjottu dokumentaatiota, joka rauhoittaisi ne, joita huolestutti kaivostoiminnan vaikutukset. Ja, ja sitten kun kirjallinen kertomus tulee, niin viittaan tähän dokumentaatioon siinä ja saimme yhtiöltä todennäköisen kustannusarvion ja myöskin toimien todennäköistä ajoituksesta ja niistä hyödyistä, joita pro- projektista koituisi laajemmalle alueelle ja, ja niiden merkitystä ei pidä aliarvioida. keskustellessamme paikallisviranomaisten ja kansallisten viranomaisten kanssa tarkastelimme myös kysymyksiä, joita otettiin eri, kuule, äh, eri vetomuksissa esille. Oli myös ollut puhetta Dobrojean äh, tuulivoimalla alueesta. Ja siellä kun kuulemme viranomaisia ja estävät niitä strategisia näkemyksiä, jotka liittyvät siihen, miten tämä, miten tämä tuulivoimalla oli sijoitettu. Esimerkiksi oli, vastasivatko ne kansallisen lainsäädännön ja yhteisen lain vaatimuksia. Tässä kysymyksenä ovat muun muassa hiilidioksidipäästöt ja niiden täytyy pysyä yhteisölainsäädännön rajoissa. tässä on siis kyseessä Dobrujean tuulivoimalla poista, jossa olisi 400 turbiinia, tuuliturbiinia. Kansallisten viranomaisten dokumentaatiosta näkyy, että että ei ole mitään perusteita ilmaistua tuohon huolenaiheisiin. Projektissa on tietysti vaihe, ja totta kai täytyy tehdä kontrolleja projektivaiheessa, ja meidän valiokuntamme voi jatkaa valvontaa kun toimet jatkuvat. kun tuulivoimalla rakennetaan. Ja toinen alue, joka meitä erityisesti kiinnosti, jos pyydimme paikallisilta viranomaista tietoa, olivat nämä villit koirat. Tämä nyt oli vähän keskustelujen sivulla, sivussa esille tullut asia. Ja me saimme ainoastaan sen tiedon, että vetoomuksessa mainitut eläimet olisivat villintyneitä. Ja kävi ilmi, että niillä oli omistajat ja ne vain saivat kulkea vapaasti. ja vetomuksen esittäjien huolenaiheet olivat asioita, jotka olivat eläinten omistajien vastuulla kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Ja tuon tapaamisen lopuksi jatkoimme Rosamontaan kysymyksen selvittelyä ja tapasimme vetoomuksen esittäjiä Euroopan parlamentin Romanian toimistossa. Ja tuon vierailun puitteissa vetoomuksen esittäjät valittivat erityisesti selkeän kommunikaation puuttumisesta. He sanovat, että kansallisilta viranomaisilta tuleva niin tiedonsaannin kanssa oli ongelmia, kansalaisten osallistumisen kanssa oli ongelmia. Meille näytettiin video, jossa he ilmaisivat vakaumuksensa, että että riskinarviointi ei ollut kunnollinen. Ja vetomuksen esittäjät halusivat lisätietoa. He kokivat, että viranomaisten an- ilmaisivat varat ta- ja takuut eivät ole riittäviä riskeihin nähden. ja sanoivat, että täytyisi selvittää, olisiko korva merkitty summa riittävän suuri kattamaan mahdolliset ongelmat. Ja takuukin oli vielä kiinni siitä, että saataisiin lopullinen virallinen lupa. Ja sitten lopuksi vielä tapasimme teknisiä asiantuntijoita – Ja tämä ei ollut alkuperäisessä kokoustapaamissuunnitelmassa, mutta he tulivat tapaamaan meitä. Mutta aikataulusyistä me emme oikein mitään kuulemista kyenneet järjestämään ja ehdotin, että he lähettäisivät, me, me, lähettäisivät meille kirjallista dokumentaatiota, joka lisättäisiin vetomuksen esittäjien vetomukseen ja Saimme tämän tiedon eilen tai toissa päivänä valiokuntaan, joten en pysty käymään tätä yksityiskohtaisesti läpi. Mutta tällaista informaatiota me olemme tähän lisänneet. Tässä tulee loppuraportissa näkymään. Ja tällä on vaikutusta salliton syanidimäärän käyttöön operationaalisessa vaiheessa. Ja myöskin sitten siihen, kuinka paljon varoja tarvitaan alueen siistimiseen kaivostoiminnan jälkeen. Joten tämän vierailujakson jälkeen, ja tämä tapahtui illalla, jotkut kollegat pitivät vielä epämuodollisen tapaamisen joidenkin vetomuksen estäjien kanssa illan aikana. Ja oli myös mahdollisuus saada heiltä lisätietoa. Ja sitten seuraavana päivänä 25. marraskuuta vaihdoimme kiinnostuksen kohdetta, aihetta. Meillä oli jonkunkin verran matkaa tehtävän Banedagin alueelle. Tämä on alue, joka liittyy 2007 tehtyyn vetoomukseen. Ja jälleen on kyseessä tuulivoimalla. ja on esitetty, että Natura 2000-alainen alue on kärsinyt siellä. Siinä on vetämyksen valitettu tuulivoimalaitteen aiheuttamista riskeistä, että se vaikuttaisi paikallisen alueen eläinten oloihin, että se köyhdyttäisi aluetta – vaikuttaisi sen erityisluonteeseen. Alle tulisi jopa 4000 turbiinia ja 1500 niistä olisi Natura 2000-alueiden rajoilla. Ja Sitsussa alueella näemme itse tämän vyöhykkeen nykymuodossa. Ja oli selvää, että tuolla alueella ei ollut mitään inhimillistä toimintaa pohjimmiltaan. Ja kahden vetämuksen esittäjän näytön pohjalta sanoit että, että, että kyseessä on luonnonarvoltaan merkittävä alue. Vierailun aikana meidän ei ollut mahdollista kiertää koko aluetta tietenkään. Joten vetomuksen esittäjän mukaan sen yrityksen mukaan, joka rakentaa tämän alueen ja sitten on olemassa yhtiö, joka on arvioimassa kaikkea sitä, mitä säädännön perusteelta pitää vaatia. Sitten tässä on raportti, joka ei väitetysti ole objektiivinen kuvaus viranomaisten tekemisistä tarkastuksista ja pyysin vetämuksen esittäjiä itse esittämään dokumentaatiota tukemaan väitteitä. Selvää on, että vetämusvaliokuntana haluamme vastata kansalaisten toiveisiin, mutta ennen kuin me voimme ehdottaa toimenpiteitä, meidän täytyy saada kaikki faktat. Ja 25. iltapäivällä tehtävämme tämän kenttävierailun. Menimme Konstantsaan ja tapasimme kansallisen ympäristöviraston johtajan, kuvernöörin ja ympäristöviraston edustajia Galateasta ja Dulcesta ja Konstantsasta ja he vahvistivat sen, että he ovat hyväksyneet tuulivoimalat ja Konstantin kunnassa meille kerrottiin, että että voimalaita on rakennettu ilman vaadittavia rakennuslupia. ja ja että tulivoimalla täyttävät EU-lainsäädännön ja ympäristölainsäädännön vaatimukset. Meille annettiin myös kopio ympäristövaikutusarviosta ja vammaloihin liittyy strateginen vaikutusarvio. Ja nämä vaiheet on menestyksellä käyty läpi. Ja sitten meille kerrottiin, tapauksista, joissa projektit eivät ole vastanneet yhteislainsäädäntöä tai kansallista lainsäädäntöä. Meille kerrottiin, että meillä on näin on käynyt, että lupaa ei ole, lupa ei ole myönnetty tai voimalat on määrätty purettavaksi. Ja nämä päätökset oli tehty sen väitteen tueksi, että, että kansallista lainsäädäntöä on noudatettu kaikissa vaiheissa. tässä oli meidän vierailumme liittyen ympäristöön liittyviin vetomuksiin. 25. päivä iltapäivällä de- delegaatiomme kuitenkin jatkoi vielä matkaansa. Käsitellään muita kysymyksiä, joita lisättiin ohjelmaan. I rappresentanti delle commissioni petizioni di Camera e Romanian viranomaiset tapasivat meitä. Me tapasimme myös Romanian parlamentin kummakin kamarin edustajaa. Jaamme kokemuksia, vertailimme kokemuksia kollegoidemme kanssa senaatissa ja Romanian parlamentissa. Tämä oli oikein hyödyllinen harjoitus. Me koemme, että meidän pitäisi vahvistaa yhteyksiä meidän valiokuntamme ja heidän valiokuntiensa välillä, jotta tiedonkulku nopeutuisi. että tieto kulkisi tehokkaammin. Ja teemme epämuodollista sopimusta valiokuntien puheenjohtajan kanssa, että yhteistyö olisi tehokkaampaa. Tämän lisäksi vierailun puitteissa Me tapasimme Romanian oikeusasiamiehen. Jälleen jaamme kokemuksia, vertaisimme kokemuksia. Sama kuin kansallisten viranomaisten kanssa. On kiinnostavaa vertailla, miten Romanian oikeusasiamies toimii verrattuna EUn oikeusasiamiehen. Tapasimme myös Romaniaan perheasioista ja adoptiosta vastaavan viraston kanssa ja esitämme kysymyksiä, jotka liittyvät lainsäädännön seurantaan, erityisesti adoptioiden tapauksessa. Tämä lainsäädäntö on nyt Romanian parlamentin käsittelyssä. Meillä on joukko vetomuksia tällä alueella, jotka liittyvät tähän Romanian adoptiohallintoon, koneistoon. Tästä meidänkin valiokunnassa keskusteltu. Ja me lähdimme siitä, että kun näemme, että Romania pyrkii päivittämään lainsäädäntöä, joka on jo vähän ikääntynyttä, niin tämä Romanian perheasioiden virasto pystyy vahvistamaan, että nyt on hyväksytty uusi laki, joka suojelee lapsia paremmin ja jossa paino on enemmän lastensuojelulla ja jossa valvontamekanismeja tapauskohtaisesti järjestelmä sisältää automaattisesti käyttöön tulevia sanktioita. meille kerrottiin, että Romanian hallituksella oli poliittista tahtoa avata kenttä kansainvälisille adoptioille. Tällainen tästä romanian viranomaiset ovat puhuneet meille, mutta selkeästi Kyseessä on asiasta, jossa Romanian valtio tekee päätökset. Me emme voi siihen puuttua. Mutta tuomme lastensuojeluviranomaisten kanssa meistä tila, tilanne on askel eteenpäin aikaisempaan verrattuna, mutta käytimme tilannetta sanoaksemme, että Ehkäpä nyt kannattaisi vähän miettiä uudelleen tätä kansainvälisiin adoptioihin liittyvää järjestelmää. Ja tässä on asia, että valiokuntamme seuraa tarkkaan. Kaiken kaikkiaan tämä kahden päivän vierailu oli, oli tapahtuma rikas. Ja tämä tarvitsi meille mahdollisuuden saada lisää informaatiota Katsomme hyödyllistä dokumentaatiota. Mutta on hyvä aina vierailla paikan päällä. Saada kaikenlaista informaatiota. Romanin viranomaiset näkevät, että me seuraamme asioita tarkkaan ja vetämukset tekijät tietävät, että me olemme käytännössä kiinnostuneita asiasta. mietimme nyt seurantaa. Mulțumesc, doamna președinte. Trebuie să fiu de acord că această vizită a fost extrem de importantă. Olette oikeassa. Tämä oli hyvin tärkeää. Seitsemän parlamentin jäsentä oli mukana matkalla. Ja sen lisäksi paikalla oli myöskin romanialaisia parlamentin jäseniä epävirallisesti mukana. Se oli kaikkein runsaslukuisimpia valtuuskuntia perusoikeusvaliokunnasta, joka koskaan on matkustanut mihinkään EUn jäsenmaahan. Meidän kiinnostuksemme tätä asiaa kohtaan parlamentissa ja valikunnassa osoittaa sen, e, että puheenjohtaja, joka esitteli asian, on, on lähestulkoon pelkästään esittänyt asian niin kuin Romanian viranomaiset sen esittivät, mutta ei suinkaan vetomuksen esittäjien kannalta, vaikka tavattiin vetomuksen esittäjiä. Neljä parlamentin jäsentä, Savata Valihanta Hefner ja siis neljä parlamentin jäsentä, olivat aina esittäneet kysymyksiä hallitukselle ja sen edustajille. Kysymys oli määrästä, joka vapautuu kultaa louhittaessa, ja vastaukset olivat arvoltaan nolla. Ei mitään vastausta näihin kysymyksiin. Ja muiden aineiden määrät, jotka vapautuvat tässä yhteydessä, jotta voidaan vapauttaa kultasuonia, niihinkään se on mitään vastausta. Ympäristötakuut, se oli yhtä kakofoniaa koko vastaus. Toinen puhui 27 miljoonasta tonnista, hallituksen edustaja puhui 50 miljoonasta tonnista, joten erot olivat valtavan suuria. Ja sinänsä myös täysin merkityksettömiä ajatellen koko hankkeen laajuutta. Ja sitten takuut mahdollisen onnettomuuden varalta. Tämähän merkitsee sitä, että totta kai tällaisessa hankkeessa on riskejä. Tapani Hefner ja eräät muut ovat esittäneet kysymyksiä tästä asiasta. Ja, ja ne olivat hyvin epämääräisiä, itse asiassa aika kummallisikin osittain – ja sitten jälleenvakuutusarvo. Sen jälkeen, kun alettiin äh, kullan louhinta, jos puhuu jälleenvakuuttajan kanssa, niin on aivan, se on aivan järjetöntä. Sehän pitäisi selvittää etukäteen eikä jälkikäteen. Ja minä vastasin tähän, mitä se hoitaa ennen kuin tämä hanke ylipäätään käynnistyi. Tämä on aivan kafkamaista toimintaa. Oli toistuvia kysymyksiä, joita kolme, neljä parlamentin esitti liittyen geologiseen eh, maaperään, jossa dekantoinnin tulisi tapahtua, ja siihenkään ei saatu mitään kunnollisia vastauksia. Romanian akatemia, sen geologinen tutkimuslaitos ja Bukarestin talousyliopisto ja Klusin Babesvojai yliopisto ovat estäneet huolestuneisuutta geologisesta rakenteesta ja niistä riskeistä, joita sieltyhän valtaisaan järveen, jossa on valtaisia määriä syaniidia. Ja ajattelin sitä, mikä paine tästä järvestä aiheutuu maaperään. Ja sitten vielä myöskin tämä tiivistäminen. Kollega Ajala Sender esitti kysymyksen näistä, nimenomaan näistä tiivistämismetodeista, ja vastaus, joka ympäristöministeriöltä saatiin, oli sellainen, että saattoi lähestulkoon todeta, että ympäristöministeriö käytännössä oli Gold Corporation-yrityksen PR-asiamies. Joten toisin sanoen erinäisillä edustajilla oli aivan eri näkemys asiasta kuin se raportti, joka täällä esiteltiin. Tämä koskee myös tätä raportin luonnosta ja, luonnosta ja myöskin Rosamon epäilykset hän väitetään, että hänen, heidän kanssaan voitu puhua. Tämähän johtui siitä, miten meidän matkamme oli järjestetty. Heitä olisi voitu kuulla aivan samalla tavoin kuin hallituksen edustajakin. Tutkijat, jotka olivat mukana matkalla, jotka olivat vetomuksen laatioiden kannalta nimenomaan mukana tässä, heidät olisi pitänyt päästä puhumaan myöskin, koska en minä ole mikään asiantuntija, minä ole kemisti. Ja minä ymmärrän näitä seurausvaikutuksia, mutta he eivät saaneet käyttää puheenvuoroa. Heillä oli puhekielto. Eihän tällaista voi olla. Tällaista ei ole koskaan ollut meidän valiokunnassamme. Ja hallituksen edustajat puhuivat puolet ajasta. Sen lisäksi toimintojen välinen yhteistyö Romanian oikeusasiamiehen ja Romanian parlamentin vetosoliokanassa erinomaista. Se oli kiitettävää ja sitä pitäisi harjoittaa muissakin tapauksissa niin, että nopeammin voitaisiin toimia Euroopan kansalaisten etujen mukaisesti. Ja vielä yksi asia on sitten mainittava. Poimiltaan olen yhtä mieltä teidän kommenteistanne, jotka liittyvät adoptio-ongelmiin Romaniassa. Kansainvälinen adoptio, sitä ei ole tarkoitus ylläpitää korkeintaan silloin, kun on kysymys Romanian kansalaisista, jotka elävät ulkomailla. Tässä siis saatiin selkeitä vastauksia kunnollisiin vasta- kysymyksiin, kunnolliset vastaukset kunnollisiin kysymyksiin, ja se osoittaa sen, miten luotettavia asiantuntijat ovat. Ja sen lisäksi käytiin keskusteluja joita kävi neljä edustajaa, parlamentin jäsentä, myöskin toimittajien kanssa, kun se oli lehdistövapaudesta, ja tähän liittyvät paperit on välitetty valiokunnalle. Nämä asiat kuuluvat myös tähän loppuraporttiin, ja ne pitää välittää myöskin komission jäsen Kruusin tiedoksi, koska komissiossa on työryhmä käsittelee lehdistövapautta ja tiedotusvälineiden moniarvoisuutta Romaniassa. Ja yksi asia on vielä mainittava. Muutkin ovat ö, toimineet näin. Nimittäin Bukarestin katolinen katedraali. Siellä puhuttiin arkkipiispan kanssa. Kysymys oli myönteistä vaikutuksesta, joka meidän valiokuntamme matkalla oli siihen, että tämä katedraali säilytetään. Ja se osoittaa sen, että meillä joskus voi olla myönteinen vaikutus Euroopan kansalaisten eduksi. Tämä oli esimerkki siitä. Sitten tähän iltatapaamiseen. Silloin saatiin tietoa tutkijoilta, jotka olisi itse asiassa pitänyt tavata. Toisin sanoen tämä aikaistettiin. Tämä on syytä mainita myöskin tässä loppuraportissa, koska kysymys oli neljästä kiittää valiokunnan virallisista edustajista, jotka osallistuvat tähän iltatapaamiseen. Ja sitten vielä kaksi kommenttia, jotka liittyvät logistiikkaan. Ensinnäkin meidän täytyy korostaa sitä, että tämä oli järkevä matka ja että se tapahtui sen kun komissio päätti itse tehdä tarkastusmatkan ja käynnistää rangaistusmenettelyn. Tämä siis oli syy siihen matkaan. Tämä on tosiasia, eikä meidän, se ollut meidän toimintaamme. ja komission objektiivisuutta varmastikaan ei tässä epäile eikä sen ammattitaitoa, mutta hallitus ja paikalliset alueelliset viranomaiset eivät tunne komission selvityksen sanamuotoa. Minä kysyin tästä Konstantsassa ja Romania Bukarestissa ja he ilmoittivat, että he eivät saaneet mitään tietoa tästä – en tiedä, onko tämä totta. Tämähän on kuitenkin välitty virallisesti Romanian viranomaisille, mutta ehkä on syytä tarkistaa asia. Ja sitten näihin tuulivoimaloihin. On mahdollista, että ne ovat, kysymyksessä on mitä se vyöhyke, joka on mitä parhaimmin hyödynnettävissä tuulivoiman tuottamiseen – Kaksi kolmasosaa Romaniaan rakennettavista tuulivoimaloista on tarkoitus rakentaa sinne. Ja tämäkin on syytä mainita, koska vetomuksen tekijähän esitti, että ajatellen sitä, miten tiheään näitä tuulivoimaloita tarkoitus rakentaa, siis yli 4000 on tarkoitus rakentaa tuolle mainitulle alueelle. Se merkitsee sitä, että täytyisi tehdä strateginen vaikutusarviointi sen toteamiseksi, voivatko tällaiset tuulivoimalat, joita Dobrutsaan rakennetaan, mihin, siis pitäisi tutkia se, mihin niitä rakennetaan ja mihin ja missään tapauksessa ei saisi rakentaa. Vetomuksen sitten jo puhui Natura 2000-alueista ja erityistä suojelualueista. Siitä hänen vetomuksessaan oli kysymys. Ne on myös mainittava erityisesti tässä valiokuntamme loppukertomuksessa. Sitten, nyt ajattelematta sitten tiettyä poliittista väritystä, haluaisin sanoa, että ero niiden osalta, jotka ovat olivat täysi jäseniä, ja sitten mukaan tulleet kansalliset viranomaiset, kansalliset jäsenet, siinä oli tiettyä merkitystä. Uh, mulțumesc mult, doamna președintă. Uh, aș vrea să vă... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Oikein paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää teitä tästä alustuksestanne. Ja haluaisin kiittää teitä myöskin siitä, miten toteutitte tämän valtuuskuntamatkan. Itse olin läsnä mutta ainoastaan varajäsenen ominaisuudessa, siis kansallisena varajäsenenä. En käynyt Dobroceassa Eli tietoni perustuvat kuulemaani selvitykseen. Ja sikäli kuin nyt voi tätä arvioida, niin tämä oli erittäin hyödyllinen vierailu. Niin kuin kollega Postina totesi, paikalla oli suuri joukko edustajia ja keskusteltiin viranomaisten kanssa kasvotusten. Viittasit aivan oikeutetusti viranomaisten vastuuseen ja mitä tulee Rosa keskustelin siellä jo valituksen esittäjien kanssa ja he kertoivat minulle myöskin siitä, mitä he olivat täällä Brysselissä vetoomuksensa käsittelyn yhteydessä esittäneet. He totesivat, että tämä on meidän vetoomuksemme, meidän kantamme ei ole muuttunut laisinkaan – Ja on valitettavaa, niin kuin kollega Vostinaaro totesi, että olisi syntynyt sellainen vaikutelma, että olisi järjestetty kaksi rinnakkaista kokousta tai vierailua. Eli yksi taho sanoisi jotain ja toinen taho sanoisi jotain muuta. Ja vastapuoli osoitti olemalla läsnä jokaista asiaa käsiteltäessä suurin joukoin, että me olemme valmistautuneita tähän keskusteluun. Jopa kymmenenkin henkilöä ja edustajaa oli vastapuolen puolelta paikalla käsittelemässä yksittäisiä kysymyksiä. Minä en usko, että siellä olisi yritetty vältellä vastausten antamista erinäisiin kysymyksiin. No, enhän minäkään mikään geologi tai kemisti ole, mutta kyllä minäkin jotain näistä keskusteluista opin. Ja voidaan vain olla tyytyväisiä siihen, että vetomuksen esittäjät olivat sekä Bukarestissa että täällä Brysselissä. Oli hienoa, että heidän kanssaan pystyttiin keskustelemaan. Ja haluaisin korostaa vielä seuraavaa seikkaa. Valitettavasti minun on todettava tämä asia tällä tavalla. Minun mielestäni oli aivan tarpeetonta kutsua keskusteluihin vetomuksen esittäjän kanssa sellaisia henkilöitä, jotka eivät tiedä laisinkaan siitä, mitään, miten näitä asioita käsitellään. Kunnon keskustelu olisi voitu järjestää. Mutta osa henkilöistä eivät tienneet laisinkaan, mitkä ne menettelytavat olivat, ja olivat aivan täysin turhaatuneita, varsinkin kun huomasivat, että olivat saaneet kylläkin kutsun, mutta eivät saaneet sitten suun vuoroa Mutta nämä tiedot saimme vasta ihan viime hetkillä. Ja jos niin vielä muistuttaa siitä, että puheenjohtaja Mazzoni toimi urheasti, mutta täytyy muistaa, että vastapuoli ei ollut täysin tietoinen siitä, mikä se menettelytapa käytännössä on. Eli Tilanne muistutti hiukan tällaista oikeudenkäyntiä. Ja se taas johti omalta osaltaan siihen, että parlamentista jäi hiukan huono maku suuhun, huono vaikutelma. Jotkut ehkä luulevat, että parlamentti on melkoinen sanottako melkoinen sakki. Olihan siellä kansalaisyhteiskunnan edustajia, professoreita paikalla ja heille olisi pitänyt kertoa, miten valiokuntamme toimii, miten keskusteluja käydään vetoomuksen esittäjien kanssa. Heille ei ollut hajuakaan siitä, miten tämä homma toimii. Ja me emme saa tietenkään taipua loppareiden painostukseen. Jos joku valtuuskunnan jäsenistä ilmantuu paikalle lobbajan ryhmän kanssa, niin silti tarvitaan tiettyä sorminäppäryyttä siinä, miten näitä asioita käsitellään. Ja kollega Postinaaruhan viittasi jo siihen, että tämän vierailun aikana järjestettiin tällainen ennalta suunnittelematon keskustelutuokio lehdistön edustajien kanssa. Kyllä meidän pitää pohtia sitä, että miten me jatkossa toimimme, voidaanko tällaisia extempore-juttuja hyväksyä, mutta ehkä tämä ei kuulu laisinkaan valtuuskunnan tehtäviin meidän pitää kuitenkin katsoa, että tämä raportti on selkeä ja huomioida myöskin vetomuksen esittäjien tarpeet. Tämä tapaaminen median edustajien kanssa, se ei kuulu oikeastaan meidän vierailuohjelmaan laisinkaan. Ja se ei pitäisi tulla myöskään mainittua tässä raportissa. Eli tässä mentiin sellaisiin asioihin, jotka eivät oikeastaan liittyneet suoranaisesti itse vetomukseen. Eli näiden seikkojen takia emme lähteneet Romanian. Mutta silti mielenkiinnolla paneudun tähän tekstiin. Tietenkin jokainen katsoo tätä hiukan omalta kantiltaan, mutta meidän täytyy muotoilla teksti siten, että me huomioimme vain nämä relevantit kysymykset ja meidän pitäisi myöskin välttyä väärien odotusten herättämistä, mutta me emme voi käyttää vetomuksen esittäjiä omia tarkoitusperiämme varten. Olisi todellakin valitettavaa, jos näin tekisimme. Kiitoksia. Questo verbale rapporto che sia possa essere. Tehdään. Teen parhaan, että tuo tulee esille pöytäkirjassa niin, että kaikki voisivat jakaa näiden kahden komission johtopäätökset. Tämä vahvistaa äh, sekä vetämyksen tekijöille että muille, että me olemme olleet samalla missiolla. Meillä on yhteinen tavoite, joten tehkäämme yhdessä kaikkemme, jotta näin tapahtuisi. Kiitos puheenvuoroista ja ehdotan, että siirrymme esityslistalla kohtaan seuraavaan. Pyydän anteeksi siitä, että olemme myöhässä. Ja nyt annan puheenvuoron äh, heti irada Jakuc Ujvedille. Um, Tisztelt elnök asszony! puheenjohtaja, olen Isvan Babas, Körmendin kansalainen, ja minä itse olen tehnyt vetomuksen Jakuts asianajatoimiston tuella. Toivon, että valiokunta voi seurata, seurata asiaa esityssä paperissa. Valiokunnan tulisi todeta, että menettelyn myötä on, on rikottu unionin lainsäädäntöä ja kumppanuuden periaatetta sen mukaisesti niin kuin Körmenin kunnan hallinto on osoittanut. Haluan lyhyesti esittää ajatukseni. Nämä ajatukset ovat lähtöisin vuodelta vuotta, nimittäin tärkeää on se, että voin lääkärinä palvella kärsiviä ihmisiä ja tätä kautta toimia kuin Jumalan tahdon mukaisesti. Nyt tämä asia, se ei kuitenkaan ole toteutunut tässä menettelyssä, jossa Körmendin Botjanin linnan kunnostamisyhteydessä yhteydessä Körmendin kunnan hallinto esitti asiasta tämän projektin, joka koski tätä kunnostamista ja menettelyn puitteissa sovellettiin sellaista järjestelyä, jossa kaupunkia johdettiin kaupunki harhaan, niin että luotiin sellaisia edellytyksiä, joidenka täyttäminen ei ollut kaupungille mahdollista, ja tätä kautta tätä hanketta ei voitu toteuttaa normaalisti. Koko hankkeen toteuttaminen liittyy niin, että siinä tapahtuvan kunnostaminen kumppanuuden puitteissa me pyrimme selvittää, miten tämä linja voidaan uudistaa. Ja tätä kautta me teemme 2007-2013 väliseksi ajaksi tällaisen hankkeen. Ja kysymys oli siitä, että hankkeesta oli tarkoitus tehdä erityisen merkittävä. Alueellisen kehittämisen neuvosto totesi, että tämä hanke on merkittävä, siis tämän linnan kunnostamisen hanke, ja haluaisin mainita valiokunnalle, että Körmänin kaupungin äh, hallinto käytti 91 äh, miljoonaa forintia henkisten tuotteiden kunnostamiseen, kilpailuttamiseen, tonttien selvittämiseen ja myöskin erilaisten lupasuunnitelmien työstämiseen niiden perusperiaatteiden mukaisesti, joita alueellisen kehittäminen neuvosto ovat esittäneet, että nämä määräykset, jotka ovat olemassa tästä työstä, niitä voidaan ottaa kolmessa yhteydessä näiden työntämistä varten eh, palautettiin tämä hakemus. Ja neljännessä yhteydessä muutettiin määräyksiä, jotka liittyvät tällaisen hakemuksen tekemiseen, ja todettiin, että ne osat rakennusta, jotka oli tarkoitus uudistaa tämän hakemuksen myötä, että näitä osia ei tulisi uudistaa, vaan että pitäisi tapahtua huomattavasti suuremman uudistamisen, joka suuruudeltaan oli kuudesta kahdeksan kert- kertainen summa, eh, joka Kölmärin kaupungissa vastaa, mutta näillä edellytyksillä me emme pystyneet toimimaan ja nimenomaan siksi me esitimme hakemuksen alkuperäiseen eh, kilpailuun ja tässä alueellisen kehityksen neuvosto asetti nämä hakemukset järjestykseen ja Kölmärin kaupunki ei saanut tukea. Nyt se, että eh, annetaanko tukea vai ei, tästä Päätöksen taustasta ei kuitenkaan saatu kirjallista aineistoa, joten emme voineet mitenkään pystyä tekemään asiasta valitusta, emme Unkarissa. Ja, ja tästä syystä käännimme vetumusvaliokunnan suuntaankin, että pyydämme, että varmistettaisiin se, että voisimme oikeudellisesti tehdä sitä valituksen ja selvittää sen. Nimittäin Unkarissa tämä ei voinut toteutua unkarilaisen menettelyn puitteissa, joten vetumusvaliokunta toivottavasti pystyy ottamaan huomioon vetoomuksemme. Haluaisin, että valiokunta nyt ajatellen sitä, että aikamääräksi tulee tässä Suomessa joten 2010 26. lokakuuta vaan syyskuussa, joten Laslo Botjanin syntymäpäivä on myöskin tässä yhteydessä ollut, joten hänen tarkoitus oli se, että hän, siis hänen syntymäpäivänään esitettiin kuolemantuomio, joka koski tätä meidän hankiota, hankettamme, ja se ei siis saanut tukea, joten linnaa ei voitu esitettyjen periaatteiden mukaisesti kunnostaa. Pyytäisin valiokunnalta, että saisi vielä, että asianajotoimiston edustaja saisi vielä esittää muutaman kommentin. Puheenjohtaja, arvoisa valiokunta, mitä herra Isvan Bäpäsuri sanoi vetomuksen esittäjänä. Kysymys on oikeudellisesta päätöksestä meidän mielestämme. Tässä on nyt EU-lainsäädännön ja konkreettisesti eh, asetuksen 2008 eh, eh, vuodelta rikkomuksen ja myöskin kumppanuusperiaatterikkomuksen, joka mainittiin. Tämä vetoomuksen tekomuksen syynä oli se, että Unkarin kansalliset viranomaiset eivät ole antaneet sitä valitusmahdollisuutta, joka tavallisesti tällaisessa tapauksessa olisi. Toinen syy siihen, miksi vetomusvaliokunnan puoleen on käännytty, on se, että tätä kautta haluamme kiinnittää huomion Euroopan unionin eh, elinten huomion niihin ristiriitoihin, jotka liittyvät yhteistyövelvoitteiden puuttumiseen, jotka aluekehitysrahaston äh, äh, toiminnan osalta ovat nähtävissä, jotka tälläkin hetkellä toteutuvat. Joten tulevaisuudessa Euroopan komissio tai jos vetomusvaliokunta pystyisivät jotenkin puuttumaan asiaan ja seuraamaan lähimmin sitä, mitä tapahtuu. Kiitos. Nyt anna puheenvuoron Eva Maria Batsulle komissiosta. Kiitos puheenjohtaja, hyvä valiokunta. Se, että voisimme ymmärtää, mitä täällä todettiin, haluaisin nyt todeta, että Unkarissa tapahtuu kahdella tapaa kilpailuttaminen – Yksi ovat avoimet kilpailuttamiset, toinen on sitten se, että on tällaiset erityiset hankkeet, tärkeät hankkeet, niihin liittyvä menettely. Kuten pormestari mainitsi, nämä erityisen tärkeät hankkeet, niistä tässä nyt on kysymys. Mitä se merkitsee? Se merkitsee sitä, että alueellisen kehittämisen neuvosto, joka edustaa paikallisia toimijoita, kuntia, län, läänien neuvoston edustajia, he tekevät esityksiä ohjaavalle viranomaiselle, hallitukselle siitä, minkälaisia hankkeita esitetään rahoitettavaksi tietyn alueen sisällä. Ja tässä on nyt tapahtunut 2009 syyskuussa se, että niin, tässä on yksinkertaisesti kysymys siitä, mitä aineistosta on nähtävissä niin, Länsi-Dunantuulin alueen alueisen kehittämisen neuvosto on alue, elin, joka toimii laisten resurssien toteuttamisen osalta, tekee sen sijaan esityksiä sille siitä, miten varoja käytettäisiin. Tämän neuvoston 31. Eh, kokouksessa katsottiin, minkälaisia hankkeita tullaan tukemaan ja ne, he esittivät neljää hanketta tuettavaksi tässä yhteydessä, mutta kun ei ollut olemassa riittävästi resursseja tukea varten, pyydettiin alueellisen kehittämisen neuvostolta, että se saisi järjestykseen nämä hakemukset estäisi kahta hanketta tuettavaksi, koska useampaa voida tukea. Ja 18. lokakuuta, 28. Äh, lokakuuta esitettiin kahta hanketta äh, tuettavaksi, ja silloin Tämä sitten esitettiin Euroopan unionin varoja hallinnoivan elimen käsiteltäväksi. Ja Körmänin kaupungin hankeistys ei kuulunut näihin hankkeisiin. Se ei ollut näistä kahdesta hankkeesta kumpikaan. Alueellisen kehittämisen, alueellisen kehittämisen neuvoston tehtävänä olisi ollut lähettää ilmoitus asiasta Körmänin kaupungin hallinnolle, ilmoittaa siitä, että sen hankkeistus ei päätynyt esitysten joukkoon mutta tämä johti siihen, että suuntautuvat viranomaiset tai mikä tahansa elin, joka hallinnoi Euroopan unionin varoja, sen tehtävän ei ollut lähettää näitä asiakirjoja, koska tämä ratkaisu oli tehty jo aiemmin. Siis tämän toisen elimen tehtävänä olisi ollut lähettää ilmoitus eh, tästä hakemuksen esittäjälle. Joten tämä ei komission kannalta minkään Äh, eurooppalaisen lainsäädännön äh, lainsäädännön vastaista ja että tässä myöskin on otettu kumppanuuden periaatteita, koska alueisen äh, kehittämisen neuvostolla olisi ollut ehdotus tehdä tämä esitys, joten se jätti ilmoittamatta asiasta ja tästä syystä tämä oli alueellisen kehittämisen neuvoston virhe. EUn rahoittamien hankkeiden toteuttamiseen liittyy jaettu vastuu toisaalta Euroopan unionin komission tehtäviin kuuluu vastuu ja toisaalta myöskin jäsenvaltion tehtäviin. Euroopan komissio ei puutu siihen, minkälaisia hankkeita jäsenvaltioissa valitaan, eikä puutu siihen, minkälaisella sisäisellä menyttällä tämä tapa tapahtuu. Tässä tapauksessa oli tällainen menettelytapa kuin oli, ja vain paikallinen neuvosto ei hoitanut asianmukaisesti tehtäviään. Ringrazio la Commissione. Do... Kiitos komissiolle, kollega Jaar. Also ich kann, äh, ich kann zunächst erstmal die äh, Verärgerung. Ymmärrän toki, miksi vetomuksen esittäjä on näin harmissaan. Ensin näkee vaivaa projektin suhteen ja sitten se projekti karjuutuukin, niin se on tietenkin aina epämiellyttävä kokemus Minäkin olen itse voinut esittää monia projekteja, mutta jotka eivät kuitenkaan käytännössä toteutuneet. Ja komissio on ilmoitti, että menettely oli sääntöjen mukainen ja voinen korostaa sitä, että Brysselistä käsin me olemme valmiita tarjoamaan rahallista tukea ja alueet sitten itse päättävät siitä, millä tavalla he varoja käyttävät. Sehän on sitä läheisyyttä. Aina syytetään Brysseliä siitä, että me vain päätetään asioista, joista me emme tiedä mitään, eli ruohonjuuritason toiminnasta. Ja se, mitä komissio totesi, niin eihän tässä ole mitään rikkomuksia ollut havaittavissa. Jos me haluamme sulkea tämän jutun käsittelyn, niin me voisimme kylläkin näyttää keltaista korttia, kuten jalkapallossa ja niin kuin komissio totesi, niin ehkäpä kyse on ollut myöskin kommunikaatio-ongelmista silloin kun tehdään päätöksiä projekteista ja niistä äänestetään, niin olisi tietenkin järkevää, että myöskin ne, jotka eivät menesty hakemustensa kanssa, niin heillekin tätä tietoa välitettäisiin oikealla tavalla. Minä ehdottaisin, että tämän vetomuksen käsittely päätetään, mutta kuitenkin Unkarin viranomaisille näytettäisiin keltaista korttia. Vaikkakin nämä ovat huonoja uutisia, niin huonotkin uutiset pitää välittää oikealla tavalla. Ja ehkäpä juuri tähän meidän tulisi jatkossa panostaa, eli tekisimme tiivimpää ja tehokkaampaa yhteistyötä. No, niistä projekteista, jotka menestyivät, niin niistä mediat kertoivat, mutta nämä huonot uutiset jäivät sitten välittämättä ja kyllä se kaipaa parannusta. Eli tehdään tiivimpää yhteistyötä myöskin niissä tapauksissa. Kiitoksia. Non ci sono altri interventi? Ah, Bostinaro. Grazie. Oli muita puheenvuoroja. Bostinaro. Trebuie constat și în acest caz... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Tässäkin yhteydessä minun on valitettavasti todettava, että yhteisö tässä menettää. Me olemme investoineet rahaa, aikaa tällaisiin hankkeisiin. Kaikki proseduurit on käyty läpi ja sitten käykin ilmi, että projekti on kariutunut, vaikkakin paikallistasolla kaikki on tehty sääntöjen mukaisesti, mutta ei anneta perusteluja projektin hylkäämiselle. Eli periaatteessahan sääntöä on noudatettu, mutta kokemukseni perusteella voidaan sanoa, että nyt on käynyt niin kuin usein on käynyt. Ehkä tässä tilanne haiskahtaa hiukan tällaiselta poliittiselta painostukselta, tai että väärän puolueen henkilöt joutuivat taka-alalle. Komission pitäisi jatkossa toimia mielestäni seuraavalla tavalla. Eli pitäisi vain selkeästi määritellä, että tällaiseen tilanteeseen ei jatkossa voida ajautua. Eli että aluetason vastuutaho ilmoitetaan selkeästi, eli Körmänin edustajille tästä kerrotaan, eli he tietävät, ettei näistä tietyistä syistä johtuen hanketta voitu rahoittaa. Se henkilö, joka ei toteuttanut tätä informaatiota, eli ei välittänyt viestiä eteenpäin, niin hänelle pitäisi tietynlainen seuraamus langettaa. Kansalaisia tulee toki kunnioittaa. Se pätee myöskin viranomaistahoon. Heidänkin on noudatettava lakeja ja määräyksiä ja on todellakin valitettavaa, ettei olemassa Euroopan tason toimintamahdollisuuksia. Meidän täytyy vain vaatia komissiolta tiukempaa otetta. Mutta ne, jotka ovat syypäinä tällaisiin sisäisiin ongelmiin, niin ne tietenkin vesittävät myöskin Euroopan unionin Äh, mainetta. Kyllä heidän pitäisi joutua edus, edesvastuuseen näistä kömmähdyksistä. Ja tällaiset tapaukset tietenkin aiheuttavat ongelmia paikallistasolla, varsinkin kun projektit eivät saakaan positiivista vastikaikua. Se on sanomattakin selvää. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ilmeisesti ole. No repliikiksi vetomuksen tekijä. Tistetä. Puheenjohtaja, hyvä valiokunta. Aivan lyhyesti haluaisin reagoida siihen, mitä täällä on todettu. Haluaisin ilmoittaa kaikille kuitenkin, että kansainvälinen, kansainvälinen kehittämisvirasto joka on se, joka käsittelee näitä hakemuksia kolmeen yhteiseen, se palautti hakemuksen uudelleen eh, työstettäväksi samoilla ehdoilla. Ja sitten neljällä kerralla tämä elin sitten kuitenkin pyysi Körmänin kaupunkia, että se poikkeaisi alkuperäisestä käsityksestä, jonka pohjalta Körmänin kaupunki esitti niitä varoja, joiden pohjalta se teki, suunnitteli hankkeen, että se muuttaisi hanketta sitä, mikä se teki eurooppalaisten varojen saamiseksi, että valmistaisi uuden hakemuksen, jossa se, johon käytettäisiin uudestaan paljon varoja, siis jopa uudestaan kenties 90 miljoonaa forinttia, ja pyydän anteeksi, mutta se on sitä, kun täällä puhuttiin jalkapallosta, jo kun ottelu alkaa jalkapallokentällä ja 90 minuutilla ennen kuin peli puhaletaan poikki, sanotaan, että nyt muutetaankin sääntöjä ja tästä lähtien toimi, pelataankin eri sääntöjen mukaisesti, eli se, joka on voittamassa, tuleekin nyt häviämään ottelun. Ja se on se, mitä me halusimme tässä meidän vetomuksessamme esittää. Kiitos. Condivido questo. Otan huomioon tämän toteamuksen. Ja otan myös huomioon ne Bostinaarion ja Jaarin kommentit ja mitä tulee komission vastaukseen. Ei ole epäilystäkään. Se ei ole puoltava ja se osoittanee, että, että virhe tapahtui tai puutteita oli. ne täytyy olla realistisia. Täytyy sanoa, että komissiolla ei ole valtuuksia puuttua asiaan muuten kuin ilmoittaa tyytymättömyytensä kansallisten viranomaisien toimintaan. En näe, että komissio muuta pystyisi tekemään. Eli me olemme tehneet niin paljon kuin me voimme. Olette esittäneet meille selkeän kysymyksen. Olemme pystyneet lisätietoja, saaneet sitä tänä päivänä ja ilmeisesti tätä, me olemme menneet niin pitkälle kuin voimme mennä mutta teidän hake- vetomuksenne on hyödyllinen, koska se merkitsee, että meidän täytyy seurata tarkkaan näitä komiksien toimia. Kollega Jaa. Voll Übereinstimmung, Frau Vorsitzende. Nur ich würde... Olin täysin yhtä mieltä, rouva puheenjohtaja, mutta jotta ei vain unohtuu se asia, haluaisin kuitenkin eh, kääntyä komission puolelta tulevaisuudessakin olisi enemmän avoimuutta eh, pelisäännöissä, että tätä avoimuutta vaadittaisiin ja jäsenvaltiot. Tämä ensinnäkin koska selvästikin kysymys on puutteesta, jos joku valittaa sitä, että ei ole avoimuutta. Ja toiseksi, unohdin aiemmin sen, hän itse puhuitte jo siitä, että tämä vetomus pitäisi tietysti myöskin välittää vetomusvaliokunnalle Unkarissa sen tiedoksi, koska ongelmahan on siinä, mm, on siis maassa, itsessään, siis maassa itsessään on ongelma avoimuudessa. Sellaista, äh, Saksassakin tällaista usein tapahtuu, että, mutta hankehän ei kuitenkaan ole kadonnut. Ja sekin, joka nyt jäi tässä tappiolle, niin voi kuitenkin elätä toivoa, koska ohjelmaahan ei leikata kuitenkaan vuosittain. Sehän tulee jatkumaan. Ehkä toisella ja kolmannella kerroksella voi sitten olla menestyksekkäämpi. Se on hyvä merkki, maan alueen tulee olla iloinen siitä, jos on paljon hankkeita, jos on paljon ajatuksia, mutta sitä huolimatta olisi kuitenkin muistuttaa komissiota. Komission tulisi valvoa sitä, että menettelyt ovat avoimia ja minusta olisi hyvä välittää tämä myöskin jäsenvaltion vetomusvaliokunnalle, että sekin käsittelisi sitä. Aggiungo allora questo invito da parte... Lisään tämän Jaarin kommentin tähän ja lähetetään tämä tieto meidän kansallisille kollegoille Unkariin, että he voivat keskustella tästä asiasta. Ehkäpä tässä on opittavaa kansallisella tasolla. Kiitoksia vetomuksen esittelylle. Siirrytään seuraavaan, seuraavaan hakemukseen vetomuksen kohta 13, kaksi vetomusta, jossa on samanlainen sisältö ne liittyvät erilaisiin rikkomuksiin, jotka koskevat pohjavettä. Ja vesien suojelua. Ja annan puheenvuoron herra, herra Hannes Heikkilälle. Uh, we swap places, sorry. Olen Anne vaihdamme paikkaa. Members of... Niin, kiitoksia. Rouva puheenjohtaja, arvoisat vetomusvaliokunnan jäsenet, haluaisin kiittää teitä tästä mahdollisuudesta kertoa teille Virtakankaan harjumaisemaan liittyvästä kysymyksestä. Tarkoituksena on toimia alueella, mutta ilman, että että heikentäisimme pohjanveden laatua. virtaankaanka muodostui uh, äh, jakauden jälkeen ja siellä on monipuolinen äh, kasvisto ja sillä on myöskin Natura 2000 status. Tätä puhdasta vettä käytetään yli sadassa tuhannessa kotitaloudessa, maataloudessa ja myöskin elintarvike- ja juomateollisuudessa. Ja tätä, juo, tätä pohjavettä voidaan käyttää käsittelemättömänä. Ja täytyy muistaa, että myöskin joka mies oikeuksiin kuuluu muun muassa sienien keräily ja marjojen poiminta ja siellä tällä puhtaalla vedellä on keskeinen merkitys ja Meiltä löytyy myöskin puhtaita kaivoja ja pyhä järvi suurin alueen vesistö alkaa sieltä. Tämä Turun alueen vesistöprojekti, siitä vastaa TSV-yhteys on melko massiivinen projekti. 100 000 kuutiometriä vettä käsitellään päivittäin päin ja se johdetaan Kokemäen joesta sadan kilometrin päästä Turusta tälle alueelle. Myöskin tällainen rikastuslaitos löytyy tästä läheisyydestä. Siellä käytetään alumiinikloriidia. Ja tämän putken halka se on 120 senttiä ja se on noin 100 kilometrin pituinen. Joelta se lähtee siis tänne harjumaiseman suuntaan. Tässä kuvassakin näette tämän harjumaisen ja vesi suodatetaan harjukankaan läpi 20 altaan kautta ja sitten se Turun alueella vielä kloridin avulla käsitellään, loppukäsitellään ennen kuin se johdetaan verkostoon. Ja tässä on ihan hiljattain otettu kuva näistä altaista ja ne ovat aika lailla äh, humuksen ja levän äh, pilaamia altaita ja me olemme erittäin huolissamme alueella, sillä Kokemään joke, joki on tunnetusti hyvin likainen ja se kulkee Tampereen äh, lähellä kautta ja tästä vedestä löytyy myöskin paljon raskasmetalleja, ja ne taas ovat tulleet kemian teollisuuden laitoksista. 40 vuoden ajan ne ovat niitä sinne vain pumpaneet. Ja kuten sanoin, kloriittia on käytetty, mutta ei tällä tavalla. Ja asiantuntijat ovat samaa mieltä siitä, että tämä järjestelmä ei toimi ja oikealla tavalla. Me emme tiedä, minkälainen on tämän veden laatu. Me tarvitsisimme avoimia senetelmiä, vaikkakin viranomaiset ovat valittaneet tästä nykyisestä tilanteesta, niin silti voidaan sanoa, että vain ja ainoastaan yritys itse voi sanoa, että minkälaatuista vettä on ja kuinka paljon tätä käytetään. Ja riippumattomat asiantuntijat ovat sanoneet, että näin ei voida toimia, jos vettä yritetään tarjota kansalaisten käyttöön. Ja nämä altaat tulisi sulkea. Vesipuitteiden direktiivihän kieltää tietynlaisen toiminnan, paitsi jos uhkana on henkilöiden terveys. Arvoisat valiokunnan jäsenet, minä toivoisin, että voisitte tukea meitä, jotta voisimme vaalia näitä puhtaita pohjavesiä vakuuttamalla komission siitä, että järjestelmä ei ole toiminut aivan oikealla tavalla ja että huomioisimme myöskin asiantuntijoiden näkemykset. Ja mikäli komissio ei halua jatkaa tutkimuksia, niin toivoisin, että tämä asia vietäisiin vetomusvaliokunnan toimesta täysistunnon käsittelyyn. Ja tässä näette myöskin kuvan tuosta maisemasta. Ja tämäkin maisema tuhoutuisi, jos tilanteeseen ei puututa. Kiitoksia. Grazie. Kiitos. Ja nyt komission edustaja. Grazie Presidente, e un grazie anche a eh, chi ha dato con questa sua presenza e con questo video una testimonianza ulteriore dell'attaccamento. Niin. haluan kiittää läsnäolosta ja siitä, että hän tällä esityksellä osoitti, miten luontoa ja pohjavettä tässä voitaisiin vahingoittaa. Komissio voi olla vain iloinen siitä, että suojellaan luonnonvaroja. Se on periaate, jota mekin noudatamme Ongelmana tässä yhteydessä on komission vastuu, mikä olisi tietysti toivottavaa täydellisessä maailmassa, mutta tässä tilanne kuitenkin on se, että direktiivi, joka koskee pohjavettä, sen osalta täytyy todeta, että kirjeen vaihto Suomen viranomaisten kanssa on osoittanut, että tässä noudatetaan, siitä on siis valmiina, että noudatetaan eurooppalaisia, eurooppalaisia lainsäädäntöä sen määräyksiä. Ei kuitenkaan voi olla niin, että tätä vettä vahingoitettaisiin sen pohjalta, mitä meillä on me Emme voi tehdä sitä johtopäätöstä, että näin olisi tapahtumassa – ja voin vahvistaa vetomusvaliokunnalle, että periaate, jonka mukaan tässä ei saastuteta tai vahvonneta pohjavettä artiklan 4 mukaisesti, että tätä periaatetta noudatetaan. Ehkä tulevaisuudessa on syytä epäillä muuta, mutta olemassa olevat asiakirjat kuitenkin osoit, eivät osoita sitä, että olisi olemassa mitään ajankohtaista riskiä, esimerkiksi saastumista, joka voisi tapahtua elohopean muodossa. Suomen ovat vakuuttaneet, että teollinen toiminta alueella päättyi jo 20 vuotta sitten ja että teollinen toiminta, jota on, on kaukana tästä paikasta, jossa saattaisi olla vaara siitä, että pohjavesi pilantuisi. Joten riskit ovat Suomen viranomaisen mukaan hyvin pieniä. Yleisesti ottaen voin todeta, että pohjimmiltaan on niin, että jos komissio käynnistää menettelyn, niin kuin tässä tapauksessa on tapahtunut, silloin tällainen pilot, pilotihankkeessa sitten myöskin jopa kirjavaihdosta jäsenvaltion kanssa, ja kun jäsenvaltio antaa asian vastauksen, on niin, että jos meillä ei ole mitään syytä epäillä vastauksen oikeellisuudesta, oikeellisuutta, silloin asian käsittely päättyy ja viranomaiset ovat meille ilmoittaneet, että ei ole olemassa mitään riskiä siitä, että pohjavesi pilaantuisi. Saattaa olla niin, että voidaan epäillä valtion vastaisua, mutta niiden, jotka sitä epäilevät, on sitten pystyttävä osoittamaan se. Me emme voi sitä tutkia, eikä Euroopan ympäristövirastokaan voi sitä tutkia. Olemme kuitenkin tässä tekemisessä tapauksen kanssa, jota Suomessa on eskellyt korkein hallinto-oikeus. Ja se on todennut, että hanke on oikeudellisesti oikea ja jos näin on, tästä seuraa lisäongelma komissiolle. Nimittäin komissio ei voi puuttua asiaan, josta jo on tehty päätös maan korkeimmassa oikeudessa. Ihan tapauksessa tilanne voisi kenties olla toisenlainen, mutta asiat ovat niin kuin ovat ja me olemme jo ilmoittaneet tästä asianmukaisesti parlamentillekin, eikä ole olemassa mitään lisäelementtejä, jotka osoittaisivat meille, että tässä olisi kysymys rikkomuksesta yhteisölainansyöä vastaan. Ja sitten vielä yksi lisäkommentti. Viimeinen asiakirja, jonka me saimme tässä yhteydessä, ja siinä epäiltiin tiettyjen henkilöiden integriteettiä. Tätä komissio ei voi kommentoida, sitä me emme voi tehdä. Ja viitataan tiettyiden korkeimman hallinto jäsenten käyttäytymiseen. Siihen me ei voi puuttua. Ehkä olisi asettava jokin kansainvälinen elin hoitamaan asiaan tai kenties kääntyä Transparency Internationalin puoleen, joka vuosittain julkaisee tällaisen korruptioindeksiin, ja itse asiassa Suomi on yleensä esitynyt erittäin hyvin tässä Transparency Internationalin luettelossa. Suomi kuuluu niihin maihin, jotka ovat vähen, kaikkein vähiten korruptoituneita Tanskan ohella tässä maailmassa. Ja näyttäisi siltä, että komission olisi todellakin vaikea sanoa tähän enempää kuin olemme jo sanoneet siinä tiedonannossa, jonka valiokunnan jäsenet ovat saaneet. Joten tässä yhteydessä emme voi tehdä enempää. interventi Jos muita puheenvuoropöntöjä ei ole, annan puheenvuoron nyt toiselle vetomuksen tekijälle Heikkilälle. Um, Finland is a land of thousand... Suomi on, Suomi on tuhansia järvien maa ja pohjavettä täytyy hallinnoida niin, että sen hyödyntäminen on turvallista. Virtakangan alueella aito pohjavesi on laadultaan todella heikkoa. Hyvä. Hyvä. E- eikä mitään käsittelyä vaadita sen, käyt, jotta sitä voitaisiin käyttää kunnallisessa tässä. Siksi tätä pohjavettä käyttää sitä tuhatta ihmistä ja valtava määrää. To eläimiä, kotieläimiä. Pohja vetäen on liikaa hätäisiä aineita, kuten rautaa, magneesia ja fluoria, ja siksi sitä täytyy käsitellä, ja sitä täytyy käyttää tiettyä kemikaaleja näiden haitallisten aineiden poistamiseksi. couple of sand filters are... Yleensä käytän myös muutamaa hiekkafiltteriä näissä prosesseissa. Osmoosi. Osmoosiakin käytetään fluorin poistamiseksi. Virtakankaan valuma-alueella tätä loistavaa järjestelmää ei saa vaarantaa johdattamalla saastunutta vettä Kokemäkin joasta Virtakankaan alueelle keinotekoisen pahiveteen aikaiseksi Kokemäenjoen läheinen esikäsittelylaitos ei kykene käsittelemään niitä vesimääriä, joita täydessä tuotannossa tarvitaan. Käsitellyn veden laatu tulee olemaan huono milloin sitten tuo vesi tulee sitten pilaamaan Virtatankankaan alueen pohjavettä. meidän täytyy välttää tuo ympäristön saastuminen. Suomen ympäristöviranomaisten menettely oli taisi virheellinen ja jopa hallinto-oikeudessa oli merkkejä korruptiosta ja kymmenen päivää sitten kirjoittamassani, niin tälle valikolle kirjoittamassani niin raportissa on yksityiskohtia tästä. Eli tämä ää, käsittelyjärjestelmä on täysin hyödytön. Jos kerran tämä käsittelylaitoista tuottaa niin hienolaatuista vettä, niin miksei sitä johtaa sitten suoraan Turkuun? Ja sitten loppufilteröinti aktiivihiilellä ja fluorauksella ja pH-arvon säätelyllä voitaisiin tehdä helposti alisen vedenkäsittelylaitoksella. Ja tämä vaarallinen keinotekoinen pohja, pohjavedenkäsittelylaitos kiellettäisiin, niin sitten tämä pohjavesialueemme säilyisi puhtaana – ja tuo vain olisi kestävää kehitystä. Kiitos. Ci sono interventi da parte di... Haluatko, haluatko kollegat kommentoida? Eivät. Ei ole kollegoilta puheenvuoroja. Jaar. Äh, Niin, ehkä sanoisin, että tämä on sellainen tyypillinen tapaus, niin toisaalta sanotaan, että tällä hetkellä komissio ei tunne mitään tosiasioita, jotka viittaisivat siihen, että flora tai fauna, että sen tila olisi, tai ympäristön tila olisi heikkenemässä, jota voitaisiin päättää tämän vetomuksen käsittelylle. mutta jos vetomuksen esitöillä on uusia tietoja käytössään, nämä tiedot voidaan milloin tahansa välittää uudestaan valiokunnalle ja valtakunta voi, valiokunta voi uudestaan käsittelemään vetoomusta. Brysselistä käsi me en voi puuttua siihen, minkälaista teknistä menettelyä Suomessa käytetään. Se on jäsenvaltion asia. Käyttääkö jäsenvaltio sellaista teknologiaa, joka, jolla puhdistetaan perusvettä paikan päällä siellä, missä peru, tämä pohjavesi on, vai vasta vai paikalla, jossa tätä vettä käytetään. Ja Vaikuttaako tämä nyt sitten siihen, että suojeltua ympäristöä, eläimiä, kasvistoa jotenkin vahingoitetaan? Näiltä osin voimme tänään jo päättää tämän vetomuksen käsittelyn, mutta voimme kuitenkin esittää vetomuksen esittelijälle, että jos syntyy uutta tietoa, nämä tiedot voi välittää valiokunnalle, jolle vetomuksen käsittely voidaan uudestaan avata. Tällä hetkellä ei ole mitään mahdollisuutta ryhtyä toimintaan. Se on ongelma, joka minulla tässä on. Martínez. Martínez, Martínez. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minä en halua nyt tehdä asiaa mutkekkaammaksi ja haluan vain palata siihen, mikä on valiokuntamme tehtävä. Se, mitä Euroopan komissio esitti. Minä olen ollut vuosia tässä valiokunnassa, enkä koskaan en ole kuullut parempaa selot, selot, selitystä komission jäseneltä, edus, komission taholta kuin tänään kuulin tässä tapauksessa. Se oli erinomainen logiikassa, mitä voidaan tehdä asiassa, koska myöskin vetomuksen esittäjät ymmärtävät sen, mitä tämä valiokunta tekee täällä Euroopan parlamentissa, että se ei voi tuomioida, tuomiota siitä, mitä tiettyjä hankkeita toteutetaan, eikä se voi muuta kuin osoittaa huolestuneisuutensa. Tämän Komissio esitti erinomaisesti, mitkä ovat ne ehdot, joiden puitteissa kysymystä käsitellään. Ja kaikella myötätunnolla, minä tunnen suurta myötätuntoa nimenomaan Turun aluetta kohtaan, jossa olen ollut osannut useita asioita elämässä. Olen käynyt siellä saunassa, olen käyttämään saunaa siellä. Ja on ollut eh, Pertti Paasion, hänen perheensä ystävä, tunnen hänet Turussa, joten tunnen alueen erinomaisesti. Se on erittäin kaunis alue, koko, koko muukin maa. Ongelma eh, on vain se, että että me toimimme sellaisissa puitteissa, että eh, se, mitä voidaan nyt tehdä, on juuri se, mitä komission edustaja täällä totesi. Olen yhtä mieltä sen ajatuksen osalta, jonka kollega Jar esitti, että voidaan sanoa vielä vetomuksen esitteli, että jos nyt syntyy jokin uusi tilanne, silloin voidaan välittömästi tehdä uusi vetoomus. Mutta, mutta todellisuudessa se ei ole kuitenkaan meidän tehtävämme. Meidän tehtävämme on pyrkiä rajaamaan sitä, miten me toimimme, me kuulemme, mitä komissio sanoo, ja, ja tässä vaiheessa me päätämme vetomuksen käsittelyn. Tietysti kansalaisilla on oikeus esittää uusi vetoomus, jos he ymmärtävät sen, että tiettynä hetkenä todellakin tapahtuu sitä, että rikotaan eurooppalaista lainsäädäntöä, mutta tällä hetkellä kuitenkaan näin ei ole. On hyvin tärkeää, että meidän valiokunnallamme on tällainen tietynlainen pedagoginen tehtävä, sillä tämä ei ole mikään yksikkö, joka tekisi jotakin muuta kuin kuuntelee kansalaisia ja on solidaarinen heidän kanssaan, mutta tekee kuitenkin selväksi sen, että me joko voidaan puuttua asiaan tai ei voida puuttua. Joko jatkamme niin, että puutumme asiaan tai emme. Joten on hyvä, että kansalaiset ymmärtävät, mitkälaiset rakenteet ohjaavat tätä toimintaa. Ja tässä tapauksessa kaikella ystävyydellä ja se, mitä tässä nyt tapahtuu, on se, että meidän täytyy päättää tämän vetomuksen käsittely. Tietysti to- toivottavasti, että, että tästä ei nyt seuraa mitään ongelmia Turulle tai Suomelle, mutta tässä tapauksessa ei näytä olevan mitään syytä muuhun toimintaan. Minusta vaikuttaa Tässä ei, ei kuulun pohjalta ole muuta kuin, että me suljemme tämän vetomuksen käsittelyyn, koska ei ole näyttöä, että yhteisölainsäädäntöä on rikottu. Kiitoksia komissiolle ja sen edustajalle tästä. Tämä on ollut hyödyllistä, koska se on kiinnittänyt huomiotamme asiaan, joka on erittäin kiinnostava. Tulemme nyt laus- antamaan lausuntomme ympäristövaliokunnalle äh, veden käsittelyn suhteen ja suojelun, suojelun kannalta. Ja tämä tapaus tulee olemaan erittäin kiinnostava meille nykylainsäädännön tulkinnan kannalta. Kiitos tuosta keskustelusta ja voimme siirtyä seuraavaan kohtaan 14, joka on Angela ja William Flanaganin. Ja kuuntelemme Angela Flanagania. Madam Chair and members. Rouva puheenjohtaja jäsenet, kiitos kutsusta. Pyydän toteamaan, että tämä yhteenveto tästä vetomuksesta on virheellinen. En ole missään vaiheessa sanon, että pohjavettä olisi saastutettu tämän laitoksen kautta, vaan se, että, että suunnittelumääräyksiä ei noudatettu ja siitä huolimatta paikallisviranomaiset ovat todenneet kolme kertaa, että tämä luvan noudattaminen täydellistä. Asia on niin, että neuvosto ei ole äh, noudattanut omia velvollisuuksiaan, vaan se on myöskin rikkonut meidän oikeuksia veden käyttäjänä. Ja, ja tämän seurauksena äh, me joudumme uudistamaan äh, puhdistuslaitoksemme ja maksamme kustannuksenne ja tämä E-koli 0157 ää, saastu, kontaminaatio ja sairaustapaukset ovat sellaisia, joita neuvosto on todennut ja vesitankki on ää, äh, pellon pinnan alapuolella äh, tulvimiselle, jota lähinnä joki aiheuttaa. Ja me saimme tälläkin hetkellä tällainen veden keittämismääräys voimassa ja Äh, meidän kiinteistössä on nyt myöskin purkuuhka. Ja tässä väitetään, että neuvosto jatkaa työskennellä niiden kanssa, jotka ovat riippuvaisia tästä veden tarjonnasta ja pyytää noudattamaan veden laadun standardeja juomavetidirektiivin mukaisesti. Ja me pyydämme, että miten te voitte sitä mieltä, että tätä politiikkaa noudatetaan? Tässä on myönnetty 800 puntaa, mutta se on rajoitettu niin, että vain yksittäiskotitaloudet voivat käyttää, että sitä ei voi käyttää tämän vesisäiliön korjaamiseen, joka on kuitenkin prioriteetti direktiivin artiklan 29 mukaisesti. Ja äskettäin kunnallinen vesijohto on vedetty toista puolta tietä talomme ohi, joka vie vettä äh, uudelle rakentamisalueelle. Ja nyt ollaan anomaliassa, jossa vesi tukee äh, riskaabelia yksityistä vesi veden lähdettä ja samalla sitten kieltäytyy tukemasta niitä, jotka pyrkivät liittyä tähän kunnalliseen vesijohtoverkkoon, joka on Scottish Waterin tukema. Ja kymmenen vuotta me olemme yrittäneet ratkaista tilannetta äh, Skotlannin viranomaisten kanssa, mutta mitään vastuvelvoistella tullutta. Oikeusasiamies on kieltäytynyt tutkimuksesta sen pohjalta, että vastuu tästä kehityksestä on myönnetty ja Skotlannin hallinto on taas eri mieltä, joka on sitä mieltä, että Parfen ja Kinrossin neuvosto on vastuusta. Ja kolme vetomusta on mennyt, kun on kaksi, koska ei ole poliittista tahtoa. Ja kolmessa pyydettiin sitten asiana ja tukea, että saisimme, äh, edu, voisimme edustaa itseämme liittyen tähän su- äh, kaavoituspäätökseen, mutta emme ole saaneet tukea. Nyt emme pääse tuomioistuimeen, emme myöskään kykene ää, äh, tätä rakentajaa koska paikallisviranomaiset ovat estävät sitä. Me emme myöskään paikallisviranomaisiin lähte- kääntyä, koska siellä ol- lähtökohtaisesti oletetaan, että rakentaja on oikeassa. Emmekä me pääse myöskään äh, oikeusasiamiehen pal- palveluita käyttämään, koska se on liian kalliita. Ja, ja, ja Skotlannin hallinto myöntää, että suunnitteluluvan rikkomuksia on tapahtunut, ja Skotlannin ihmisoikeuskomissio on alkanut selvittää aukkoja ihmisoikeuksien toteuttamista Skotlannissa ja on määritellyt, että, että ympäristösuunnitteluun liittyvät ongelmat ovat alue, joka vaatii analyysiä. Ja he ovat todenneet, että meidän tapauksemme on relevantti. Ja Skotlannin äh, hallinnon oikeusosastot huhtikuussa 2011 kertoi meille, että se hyväksyi Crerar Reviewn tulokset, jonka mukaan äh, Skotlannin julkisiin sektoriin liittyvät valitusmenettelyt eivät vastaa vaatimuksia. Me esitämme, että neuvosto oli, on laiminlyönyt toimensa äh, julkisen äh, kansanterveyden suojelussa. Me toivomme, että valiokunta ne helpottaa poistaa tämän vääryyden, joka meihin ja yhteisömme kohdistuu. Kiitos. Ja nyt komission Edustaja Jacques Eugenia. Thank you very much and uh, good afternoon. Kiitoksia oikein paljon ja hyvää iltapäivää ja haluaisin kiittää teitä tästä mahdollisuudesta kertoa meidän omasta vastineestamme, jonka olette saaneet kirjallisessa muodossa käyttöön. Tämä on tietenkin asia, johon liittyy mahdollinen riski, joka taas liittyy juomavettien, joka ei ole 89 83 direktiivin mukaista. Joten me olemme katsoneet ensin, että kuuluuko tämän direktiivin soveltamisalan piiriin, koska tässä on olemassa tietty kynnös, eli 50 henkilöä, heille pitäisi tätä vettä tarjota. Jos tämä ryhmä on suurempi kuin 50 henkeä, niin silloin tässä täyttyvät nämä direktiivin kriteerit. Tilanne näyttää olevan siltä, että nämä kriteerit täyttyvät ja siksi olemme olleet yhteydessä Scott irlantilaisiin viranomaisiin ja kuten vastineistamme käy ilmi, niin me olemme välittäneet myöskin teille tämän viranomaisten vastauksen ja meitä huolostuttaa se, että ilmeisesti täällä ei ole noudatettu kaikkia määräyksiä niin kuin vetomuksen esittäjät ovat todenneet ja että mikrobiologinen saastumisen riski on suhteellisen suuri. Tilanne näyttää aika suoraviivaiselta, mutta nyt ilmeisesti ratkaisun suhteen ongelma onkin seuraavanlainen. Me olemme juuri keskustelleet muutamista asioista ja sanoimme, että eurooppalaisella tasolla sovelletaan laatuvaatimuksia, mutta me emme sano suoraan, mitä välineitä ja toimenpiteitä tulisi käyttää näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Ratkaisumallit voivat olla erilaisia julkinen, yksityinen veden tarjonta. Tiedän, että monia ratkaisumalleja on olemassa, ne vaihtelevat maasta toiseen, joten jäsenvaltiot vastaavat ratkaisumallin käytöstä. Saamiemme tietojen perusteella me olemme ymmärtäneet asian olevan sellaisen, että keskustelut käy, ovat käynnissä, ratkaisumalleja on käsitelty, ne eivät välttämättä ole aina niitä parhaita mahdollisuuksia, mutta tässä direktiivissä ei sanota, että kuka loppujen lopuksi tästä verijakelusta vastaisi. Ja kun katsotaan näitä ihan hiljattain saamiamme tietoja, niin näyttää siltä, että skottiviranomaiset ovat seuraavaa mieltä. Viittaan tässä oikeus, oikeudellisen yksikön kirjelmään Skotlannista, eli että järjestelmää tulisi muuttaa Skotlannissa, mutta se ei nyt sinänsä liity suoraan juomavesidirektiiviin. Me toivomme toki, että skottiviranomaiset tekisivät yhteistyötä vetomuksen edustajien kanssa, jotta ratkaisu löytyisi mahdollisimman nopeasti. Mielestämme on selvää, että tässä täytyy noudattaa näitä juomavesidirektiivin määräyksiä mutta komissio ei nyt voi puuttua suoraan tähän asiaan, koska tässä sovelletaan toisiaisuusperiaatetta, eli asia tulisi käsitellä mahdollisimman lähellä kansalaisia, eli kansallisella ja paikallisella tasolla. Haluaisin kuitenkin kiittää vetoomuksen esittelijöitä, että olette ottaneet tämän asian esille. Ja saanen ihan lyhyesti vielä todeta, että on valitettavaa, että tämä ei ole yksittäistapaus yhä useammin on käynyt ilmi, että niin sanotut pienten veden tarjonta, ketjujen tarjoama vesi ei ole yhtä korkeatasoista muu kuin muu, koska niihin ei sovelleta näitä valvontajärjestelmiä, mutta me emme ole olleet tietoisia tästä ongelman laajuudesta. Ja viime vuonna komission jäsen Potocnik ilmoitti myöskin parlamentille, että komissio tulee tarkastelemaan tätä ongelmakenttää Euroopan laajuisesti ja hän on pyytänyt, että jäsenvaltiot kertoisivat komissiolle, minkä mittakaavan ongelmasta on kyse. Komissio on lisäksi sitoutunut siihen, että me haluamme varmistaa, että Euroopan laajuisesti tietoja ja parhaita käytänteitä vaihdetaan – ja siltä pohjalta me laadimme tällaisen parhaiten käytänteiden opuksen, jossa ilmoitetaan, että miten eri välineitä ja malleja käyttäen hyvän juomavesilaadun varmistaminen voidaan saavuttaa Euroopan la- laajuisesti. Ihan tulevien viikkojen aikana tulemme tämän opuksen julkaisemaan. Ja niin kuin vetomuksen esittäjätkin ovat sanoneet, niin koska tämä ongelma on hyvinkin laaja, niin tähän ongelmaan tulisi puuttua Euroopan laajuisesti. Kiitoksia. Grazie. Kiitos. Haluatko joko puhua? Kollega Jaar. Mein, äh, mein Vorschlag zum Thema. Niin, ehdotukseni olisi, että kun komissio näyttää pitäisi, olemme valmistamassa uutta paperia, uutta asetusta tai direktiiviä, että pitäisimme edelleen avoimena tämän vetomuksen käsittelyä ja että myöskin välittäisimme sen ympäristövalikunnan käsiteltäväksi, koska kysymys on ongelmasta, jonka kom- olemassaolon komissio tunnustaa. Ja nyt haluaisin lähettää vetomuksen esittelijöitä kotiin, niin että heillä jäisi vaikutelma, että emme tee mitään. Koska komissio totesi, että se on havainnut ongelman ja tulee valmistelemaan asiasta paperin, kun kysymys on kaikkia pienemmistä vesihuoltojärjestelmistä tai veden käsittely, jätevesikäsittelyjärjestelmistä niin, että niissäkin taso on sellainen, että se varmistetaan. On syytä myös välittää asia ympäristövaliokunnan tietoon, joka varmasti on myös tulossa käsittelemään sitten aikanaan sitä uutta paperia, jota komissio valmistelee. Ja haluavatko vetomuksen kommentoida? Um, I, I perhaps just like to conclude by saying in any... Saanen lopuksi todeta, että kun tuotteista ja palveluista on maksettu, mutta niitä ei tarjota, niin silloinhan tähän asiaan puutet, puututtaisiin. Mutta ilmeisesti näin ei ole, jos paikallisviranomaiset kieltäytyvät toiminnasta. Kiitoksia. Quindi, eh, tenia... Kiitos. Me pidämme vetomuksen avoimena tällä hetkellä. Asia on relevantti ja komission tarkkaa kuunnellut varmastikin. Ja tässä on paikalliseen toimivaltaan liittyvä ongelma, mikä liittyy tähän väitettyyn rikkomukseen ja haitan aiheuttamiseen. Ja täytyy tarkastella syvällisemmin. Herra Jaar ehdotti, että tämä lähetetään vastavaliokunnalle, ympäristövaliokunnalle. Ehdotan, että me lähemme myös oman pyyntömme kansallisille viranomaisille, ja että tekisimme selväksi, että asia on kiireellinen. Mutta he voivat myös antaa vastauksensa sen suhteen, mitä he alkavat tehdä ongelman korjaamiseksi, joka komissiokin on todennut olevaksi. Paljon kiitoksia. Me teemme näin. Ja meillä on myös Gordon Banksilta, joka on kansallisen parlamentin jäseniltä kommentti. Ja on, se on lähetetty myös kollegoille. Tämä liittyy siihen, mitä on tapahtunut tai ei ole tehty jäsenvaltion tasolla suhteessa kansallisiin viranomaisiin. On kysymys siitä, onko jäsenvaltio toimivaltainen tässä. Tätäkin dokumentaatiota meillä on, ja toivottavasti saamme myös lisätietoa kansallisista viranomaisilta, kun sitä pyydämme. Ja nyt voimme siirtyä suomalaisen Helena Maijalan vetoomukseen ja annan puheenvuoron äh, vetomuksen esittäjälle. Thank you, madam. My name is Han- Kiitos. Minä olen Hanna Halmeenpää ja edustan Prohanhikivi yhdistystä, joka on vetomuksen esittäjä. Minä olen kääntynyt tähän valiokuntaan, olemme toimittaneet vetomuksen ja olemme myöskin toimittaneet pyydetyt lisätiedot. Me olemme pyytäneet, että Euroopan unioni tutkisi päätöksen ristiriidassa luontotyyppi, luonto ja vesipuitedirektiivien kanssa. Vetomus ja sen liitteet osoittavat selvästi, että näitä direktiivejä koskevia rikkomuksia on tapahtumassa. Hanikivi on erityisen alhainen niemi Pohjanlahden rannikolla, sen pohjoisosassa. Somalasaksalainen yritys Fennovoima on suunnittelemassa ydinvoimalan rakentamista alueelle ja se olisi pohjoisin Euroopassa. Alue edustaa ympäristöllisesti erityisen rikasta ja ainutlaatuista luontoa. On vain kaksi aluetta, jossa tapahtuu maan kohoamista. Toinen niistä on Kanadan pohjoisosassa, toinen on tämä alue. Hyvät naiset ja herrat, Suomen korkein hallinto-oikeus on tukenut kahta erillistä ympäristö, ympär, ydinvoimalla suunnitelmaa, ja nyt yritys on valinnut Hanhikiven pyhäjolla Fennovoimalla kuitenkaan ole rakennuslupaa, joka se olisi saanut Suomen hallitukselta siitä huolimatta. Se on ilmoittanut ryhtymänsä rakennustoimiin vielä tämän vuoden aikana. Vetomusvaliokunta, komissio tai parlamentin täysistunto, niiden tulisi puuttua viipymättä suunniteltuun menettelyyn. Me olemme esittäneet yksityiskohtaisesti, minkälaisia ympäristövahinkoja tästä hankkeesta voisi seurata. Se varantaisi lukuisia lintulajeja lintudirektiivin mukaisesti. Näistä kuusi on uhanalaisia lajeja. Ympäristövahingot alueella koskisivat myöskin 11 luontotyyppiä luontotyyppidirektiivin mukaisesti, ja niistä, monet niistä ovat kriittisesti uhanalaisia. Lajit, jotka on lueteltu luontotyyppidirektiivin liitteessä neljä, edellyttävät ehdotonta suojelua. Vaikka on tehty joitakin selvityksiä vaikutusalueen ympäristössä, monet lajit edelleen ovat luetteloimatta ja tässä mielessä hanke ei perustu riittäviin selvityksiin. Hyvä esimerkki on kriittisesti uhanalainen meriharjus Itämeressä ja sen osalta tämä hanke tulee olemaan todella vahingollinen, koska se vähentää erityisen suojelun tasoa, mikä on ristiriidassa artikla 15 luontotyyppidirektiivissä kanssa faunaa ja floraa ei ole arvioitu riittävästi Euroopan tuomioistuin on korostanut sitä, että päätökkä jo liittyvät Habitat-direktiiviin, direktiiviin täytyy tehdä niin, että käytetään parasta käytössä olevaa tieteellistä tietoa. Sen lisäksi, että arvioidaan mahdolliset riskit kielteistä vaikutuksista tapahtuu suojelulla alueella. Tuomioistuin on todennut, että täl, tällainen riski on olemassa, jos ei voida sulkea pois objektiivisten tietojen pohjalta, että suunnitelma tai hanke – vaikuttaa huomattavasti kyseessä olevaan paikkaan. Hyvät naiset ja herrat, ympäristövastuudirektiivin mukaan mikä tahansa ympäristövahinko on äh, tallennettava niin Natura 2000-alueella kuin niin ulkopuolellakin. Me olimme korostaneet sitä, että syntyvät rikkomukset Hanikve-alueella eivät koske pelkästään lähellä olevia Natura 2000-alueita, vaan koko niemeä, joka sisältää myös huomattavia luonnon arvoja, ja jotka ovat osittain jopa huomattavampia. Esimerkiksi pohjoisrannikolla on kansainvälisesti tärkeä lepo- ja sulkimisalue, jota käyttävät arktiset muuttolinnut. Tämän direktiivin mukaan mitään merkittävää ympäristövahinkoa ei saisi sallia tapahtuvan ennen kuin kaikkiin mahdollisiin toimiin on ryhdytty niiden tapahtumisen estämiseksi. Hyvät naiset ja herrat, Prohanikivi yhdistys vilvittömästi pyytää valiokuntaa, että ensinnäkin se pitäisi avoimena tämän vetoomuksen ja tekisi selvitysmatkan paikan päälle, tekisi raportin ja antaisi suosituksia. Toiseksi, että se pyytäisi komissiota selvittävän miten luontotyyppi, lintu ja vesipuitedirektiivejä on noudatettu ja miten ympäristövastuudirektiivin määräykset on täytetty. Ja kolmanneksi, laatia mietintö ja välittää se parlamentin täysistunnon käsiteltäväksi. Ja kysymys oli silloin siitä, onko niin, että tämä ydinhankeprojekti on perusteltavissa niin, että voidaan sallia se, että rikotaan EUn direktiivejä. Hyvä puheenjohtaja, hyvä valiokunta, minä kiitän teitä tarkkaavaisuudestanne ja pyydän vilpittömästi, että Rova Majala voisi myös lyhyesti estellä kaksi tärkeää asiaa, jotka liittyvät tähän vetoomukseen. Ja, bitte, bitte, Frau Majala. Olkaa hyvä. Gentlemen. Finnish speciali... Hyvät naiset ja herrat. Tämä samanlainen mankala periaate tekee sen mahdolliseksi. Merkitsee sitä, että sähköyritykset voivat välttää verojen maksun. Suomen parlamentin eskonen jäsenten Hautalan ja Hassi mukaan selvitetään, onko tämä samanlainen mankala periaate mahdollinen. Ilman tätä periaatetta tämä ydinvoimalla projekti ei voi olla taloudellisesti kannattava ja tämä rannikon maanomistajat, noin 250 ihmistä yhdessä, ovat tehneet demokraattisen päätöksen, ovat tehneet sen päätöksen, että he eivät myy maata Fennovoimalle. Ja yritys pyrkii nyt siihen, että se pakko ottaa tuon maan. Äh, Kiitoksia sitten komission puolesta kollega Brickland, olkaa hyvä. And, uh, happy new year. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Onnista uutta vuotta kaikille läsnä oleville. 23. päivä toukokuuta käsittelimme tätä vetoomusta ja muistan, että ehkä, että silloin komissio ilmoitti, että hallitus oli jo päättänyt ydinvoiman rakentamisesta, mutta paikka ei ole vielä silloin päätetty ja 5. lokakuuta uusi hallitus päätti siitä, että voimala rakennetaan Pyhäjoen alueelle. Eli olemme nyt edenneet yhden askeleen ja kun katsotaan tätä tilannetta, niin silti meidän mielestämme EUn ympäristölainsäädäntöä ei ole rikottu. Niin, täällä viitattiin vesipuitedirektiiviin, eli että lauhdevesi vaikuttaisi alueeseen, mutta vaikutusanalyysi ei ole antanut aihetta huoleen. Tietenkin tämä on tärkeä seikka luontoa suojeltaessa. Mm, Suomi on asettanut Natura 2000 hankkeeseen monia alueita, mutta mitä tulee tähän nimenomaiseen alueeseen, niin täytyy muistaa, ettei joka ikistä neljä kilometriä pidä erikseen ilmoittaa, jos sieltä löytyy jotain tiettyjä harvinaisia lajeja, mutta me tiedämme, että vetomuksen esittäjien mainitsemat tietyt lajit ovat jo suojeltuja monilla sadoilla alueilla. Eli juridisesti ja faktisesti voimme sanoa, että me emme ole oikein vakuuttuneita siitä, että EUn ympäristölainsäädäntöä vastaan olisi rikottu, mutta palataakseni siihen, mistä puhuimme äsken, niin kuten vetomuksen esittäjäkin totesi, niin Suomen korkein hallinto-oikeus on ilmoittanut, että ympäristölainsäädäntöä vastaan olisi rikottu. Komissio on ilmoittanut, että ongelmia on ollut olemassa, mutta samalla me sanoisimme, että tuomioistuin Suomessa olisi aivan väärässä. Mutta kuten kollega Bostinaru totesi, niin mehän emme voi täällä Brysselissä kaikkea tietää, mutta voisimme oloittaa, että tuomioistuin Suomessa on tietoinen kaikista faktoista, joten me emme voi nyt komission puolesta sanoa, että hallintotuomioistuin olisi väärin perustein päätöksensä tehnyt, joten ei tässä ympäristölainsäädäntöä vastaan ole rikottu. Eikö korkea hallinto-oikeus Frau Wertmann. Ja, danke schön. Also als Kiitos. Itävaltalaisena minun täytyy kuitenkin pyytää komissiolle hiukan varovaisempi Itävalta on maa, jossa ei ole ydinvoimaloita. Minä muistan vielä nuoruuttani, jolloin oli erityisen innostuneita ympäristöviljoita, jotka estivät ydinvoimalan minun mielestäni väestön hyväksi ja toisaalta myöskin siksi, että tähän liittyi Heinburgin kysymys ja estivät sen, että alueella, jossa on, joka on erityisen tärkeä luonnonsuojelulle, linnuille ja yleensä muille eläimille, että, että tämä alue tämä tuhottu. Minä en ole biologi, minä en ymmärrä tästä asiassa paljon, pysty käyttämään asianmukaisia termejä, mutta se, todellakin nämä aktiiviset katsovat luontoa ja sanovat, että jos me puutumme asiaan, jos me rakennamme sinne jotakin, rakennamme sinne ydinvoimalan, mitä sanovat, mitä se sitten käytännössä todella merkitsisi. Ja monet selvityksethän osoittavat, että luonto ydinvoimaloiden lähistöllä luonnollisesti vaurioituu. Ja kaikella kunnioituksella teidän työtänne kohtaan minusta kuitenkin täytyy kuunnella väestöä ja kuunnella paikallisia ihmisiä. Ja olen vakuuttunut siitä, että meidän pitäisi jättää avoimeksi tämä vetomus ja pyytäisin tätä ja pyytäisin myös sitä, että kenties joistakin yksityiskohdista kenties niiden osalta toimittaisiin niin, että hiukan perusteellisemmin tutkittaisiin asiaa ja katsottaisiin, olisiko nyt kuitenkin niin, että mahdollisesti olisi tapahtunut jotakin. Tämä ajatellen nimenomaan ympäristön ja väestön hyvinvointia. Okei, okay. Petenten das... Haluavatko vetomuksen esittelijät käyttää vielä puheenvuoro tai komissio ehkä? No, ensin vetomuksen esittäjät, olkaa hyvä. Please, I will speak in Finnish this time. Nyt puhun suomea. <clears throat> Komissio sanoi, että Suomen hallitus olisi 5. lokakuuta tehnyt päätöksen siitä, että ydinvoimala tullaan sijoittamaan Pyhäjoelle. Haluan korostaa, että Suomen hallitus ei ole tehnyt tällaista päätöstä. Yhtiö, Fennovoima-yhtiö on itse ilmoittanut, että he pyrkivät rakentamaan Pyhäjoelle Komission edustaja totesi myös, että rikkomuksia ei ole vieläkään tapahtunut. Haluan korostaa, että me olemme täällä siksi, jotta noita rikkomuksia ei tulisi tapahtumaan. Tässä on kyseessä täysin neitseellinen luonnontilainen alue, Greenfield, Greenfield Area, jossa ei ole vielä mitään rakennuksia, ei teollisuutta, ydinvoimalasta puhumattakaan. Olemme täällä siksi, jotta nämä rikkomukset ennaltaehkäistäisiin ympäristövastuudirektiivin hengen mukaisesti. Suojeltuja lajeja on toki Suomessa muillakin suojelualueilla. Se ei poista sitä tosiasiaa, että tässä projektissa ei ole luontodirektiivissä edellytettyjä perusteita myöntää poikkeuslupia suojeltujen lajien tai luontotyyppien tuhoamiseen. Tämä hanke ei ole missään määrin yhteiskunnan edun kannalta pakollinen, kuten direktiivissä edellytetään poikkeuslupien myöntämiseksi. Kiitos. Thank you. Also vielen Dank. Äh, ich würde vorschlagen, aufgrund... No kiitoksia. Niin, hanke on hyvin arkaluonteinen ja tästäpä syystä ehdotan, että tämä vetomus jätetään vielä avoimeksi. Ja myöskin siitä syystä, että kaikki tietävät, että me tulemme tarkkaan seuraamaan sitä, minkälaisia seurauksia ympäristölle tästä hankkeesta syntyy. Tämä olisi minun ehdotus. Eli tämän aiheen tiimoilta pysymme yhteydessä toisiimme ja minä toivoisin myöskin teiltä kannanottoja heti, kun jotain uutta ilmenee, eli ilmoittakaa niistä muutoksista, meille mitä pikimiten ja näin voimme vuoropuhelun hengessä jatkaa tämän hankalan asian käsittelyä. Minä en haluaisi tätä asiaa vain jättää mappiööhön ja sillä selvä, vaan haluaisin jatkaa tämän asian käsittelyä. Ja vielä kerran kiitokset vetomuksen esittelijöille tästä vetomuksesta ja toivotan teille kaikkea hyvää jatkoa silmällä pitäen. Kiitoksia. Äh, Sitten seuraavaan vetomukseen numero 16. Mortes on jättänyt sen Ranskan kansalainen aiheesta Euroopan unionin komission kanta koskien Euroopan unionissa olemassa olevien vanhentuneiden ydinvoimaloiden tilaa. Hän ei ole paikalla, mutta komission edustaja Wolfgang Gerb saa nyt puheenvuoron. Olkaapa hyvä. Und auf von meiner Seite Ihnen. Kiitos puheenjohtaja ja teille ja teidän perheellenne minulta kaikkea hyvää uutena vuotena. Tämä vetoomus, kuten seuraavatkin numero 17, on nämä vetomukset on esitetty välittömästi Vukushiman onnettomuuden jälkeen viime maaliskuussa. Vetomuksen esittäjä on valittanut komission löyhää suhtautumista asioihin tämän onnettomuuden jälkeen ja haluaisin nyt ensin selittää muutaman perustavanlaatuisen asian. Perustavanlaatuisesti äh, ajatellen sopimusta, joka koskee Euroopan unionin toimintaa, on jäsenvaltioiden tehtävä päättää siitä, minkälaista energiaa, miksi ne käyttävät. Käyttävätkö ne ydinvoimaa vai eivät? Jos ne tekevät niin, kuten puolet jäsenvaltioista EU-ssa tekee, silloin niiden täytyy pitäytyä sekundäärilainsäädännössä komissio on vuonna 2009, siis neuvosto, hyväksynyt ydinturvallisuusdirektiivin, joka täytyy saattaa toimeen viime kesänä, panna toimeen viime kesänä, ja neuvosto viime vuoden heinäkuussa hyväksyi direktiivin, joka koski ydinjätettä. Näiltä osin voidaan todeta se, mikä liittyy lainsäädännön toimintaan. Toimimattomuudesta ja löysästä suhtautumista minun mielestäni ei voi olla puhettakaan. Käytännössä komissio on välittömästi Fukushiman onnettomuuden jälkeen myös tarttunut aloitteeseen niin, että kaikki ydinvoimalat Euroopan unionin alueella yli 100 ne, yli 140, että ne kaikki olisivat tällaisen stressikokeen alaisena. Tulokset julkistet, kriteerit julkistet päätettiin toukokuussa, ja nyt jo kaksi ensimmäistä etappia tästä stressikokeesta on jo takana. On saatu toimijoiden raportit, ja näiden arviot valvontaviranomaisilta ja nyt vuorossa on seuraava keskeinen etappi, nimittäin niin sanottu vertaisarviointi, joka pitää saada päätökseen ensi kesään mennessä. Sen lisäksi koko oikeudellinen puite, joka varmastikin on parannettavissa, tulee tutkinnan kohteeksi, eikä komissio epäröi tehdä uusia esityksiä sen parantamiseksi. Tässä yhteydessä voin todeta, että meillä on tulossa julkinen kuuleminen, joka on pää, energiapääosaston se oli ja 29. helmikuuta saakka voitte tehdä tuossa yhteydessä esityksiänne ja niistä olemme kiitollisia. Paljon kiitoksia. Onko tähän liittyen mitään huomautettavaa? No minä ehdottaisin, niin kuin komissio oikein totesi, tämä vetomuus liittyy läheisesti tähän onnettomuuteen ja kyllähän komissio on toiminut siinä mielessä, että 27 jäsenvaltiota on saatu saman katon alle tämän käsittelyn tiimoilta. Ja tästäpä syystä voisimme sulkea tämän vetoomuksen huomioiden komission antaman lausuman. Ja tämä pitää myöskin tähän seuraavaan Saksasta tulleeseen vetoomukseen. Eli tiivistetysti voitaisiin ilmoittaa, että me olemme ottaneet vastaan tämän mielenkiintoisen vetoomuksen ja komissio on toiminut. Eli sinänsä menestystarina. Kukaan ei ole toista mieltä, joten eiköhän asiaan käsittely suljeta tähän. Ja varmaan tämä pätee myöskin kohtaan 17 ja sekin olisi sitten pois päiväjärjestyksestä. Sitten Kristina Alekörsin vetomukseen kohta 19. Hän tulee Virosta ja Euroopan unionin rajaseuduilla olevien ydinvoimaloiden aiheuttamat vaarat. Ja vetomuksen edustaja ei valitettavasti ole paikalla, joten komission edustaja saa uudemman kerran puheenvuoron. Olkapas hyvä. Niin, Oikein paljon kiitoksia. On hienoa, että olette nähneet, miten vaikea on saada kaikki jäsenvaltiot saman katon alle, mutta vielä hankalampaa on saada suostuteltua muita kuin jäsenvaltioita toimimaan tietyllä tavalla. No siihenkin me pyrimme tietenkin ponnisteluissamme ja tietyllä menestyksellä se onnistui. Sveitsihan ei kuulu Euroopan unioniin ja Ukrainakin ilmoitti osallistuvansa näihin stressitesteihinsä. No komissiolla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kun muistuttaa Venäjän federaatiota ja valko ja niiden kansainvälisistä sitoumuksista koskien ydinvoimaturvallisuutta ja ehkäpä myöskin Espo-yleissopimuksesta, mutta en vastaa sen aiheen käsittelystä. Näinhän komission jäsen Oettinger totesi, teki ja 23. päivä kesäkuuta, heinäkuuta anteeksi, Venäjä ilmoitti pohtivansa asiaa ja ilmo, ilmoittivat samalla myöskin toimivansa velvoitteidensa mukaisesti ja osallistumaan näihin stressitesteihin. Ja komissio toivookin, että näin käytännössä toimitaan ja että poliittisella tasolla varmistetaan, että myöskin naapurivaltiot vastaavat näihin haasteisiin. Juridisesti Venäjää ei voida tässä millään tavalla nuhdella ainakaan unionin vedoten. Niin, nyt muistuttaisin siitä, että Euroopan unionissahan toimitaan jäsenvaltioiden suhteen sillä tavalla, että kyllähän meidän pitäisi olla yhteydessä kansallisiin parlamentteihin ja vetoomusvaliokuntiin ja ilmoittaa heille asioiden käsittelystä. Venäjän parlamentista varmaankin löytyy jotain vastaavaa. En tiedä, onko näin valko mutta no miksi tätä kirjelmäämme ei voitaisi lähettää myöskin Valko-Venäjälle. Kyllähän meidän vetomusvaliokuntamme voisi lähettää kirjelmän parlamenttiin, kun sellaiset molemmista maista löytyvät ja pyytää heiltä kannanottoja. Me tiedämme, että sillä suunnalla se ei välttämättä ole aina niin yksinkertaista, mutta kyllä rohkaisevia sanojakin on kuultu, niin kuin on sanottu, ainakin Venäjän federaatio on näyttänyt olevansa ainakin periaatteellisella tasolla halukkaaksi tehdä yhteistyötä. Niin, toinen asia, eli suljemme tämän vetomuksen ja sitten välitetään nämä tiedot eteenpäin. Kollega Bustenaru, nyt kaipaamme teidän apuanne. Uh, Kiitos, selvää on, että, että meillä ei ole liikaa juridisia keinoja tarttua tähän ongelmaan kun me neuvottelemme EUn ulkopuolisten valtioiden kanssa. Komissio edustaja mainitsi jo sen, että kumppanussopimusten kautta tai Venäjän kanssa sovitun energiasopimuksen kautta tai kahdenvälisten keinojen sopimusten avulla me voimme sekä painottaa tätä kysymystä ja asettaa prioriteettiksikin. Mutta tämä etä, että muidenkin kuin komission sen Oettingerin pitäisi tehdä myös Rova Ashtonin ja muiden edustajien. Koska nämä välineet ja niiden käyttöä hajautunut eri instituutioiden kesken. On vaikea nähdä, että että lyhyellä aikavälillä ei-EU-maat olisivat niin kovinkaan innokkaita sopimaan meidän kanssa jur- kahdenvälisiä vastavuoroisia juridisia keinoja, jotka kaattaisivat katastrofian seurauksia. Sillä voi olla niin, että koska EU, EUn ydinvoimalan onnettomuus voisi vaikuttaa ei-EU-maahan, ja toisinpäin. EUn ulkopuolella tapahtuva onnistumus voi vaikuttaa EU-hun, mutta täällä EU pohtii jo tätä vaihtoehtoa. Meidän pitäisi mainita tästä meidän meidän institutionaalisessa suhteessa ei-EU-maiden kanssa. Tämä on ainoa tie. Onko mahdollista lyhyellä aikavälillä tehdä sopimuksia, jossa on selkeät takot ja juridiset rakenteet. En niin naivien ole koskaan näin, mutta, mutta voimme astaa paineita Venäjän suuntaan, kun teemme kahdenvälisiä Venäjän kanssa energiasta. Okei. Okay. Uh, das heißt, wir können... Hyvä. Eli voimme sulkea tämän vetomuksen, mutta toteaisin, että olisimme yhteydessä vastuuviranomaisiin. Olisi hyvä kuulla Venäjän kanta. Tästähän voisi syntyä juuri tällainen esittämäsi sopimus, eli ympäristö on kaikkien omaisuutta ja ongelmat eivät pysy rajojen toisella puolella. Ich, Wir rufen jetzt erstmal auf B und da soll die Petition nyt B-kohtaan ja 21 kohdan vetomus. Tämän vetomuksen on tarkoitus pysyä avoinna meidän toivotu, toivomuksestamme. Tämä on Suomen kansalaisen esittämä vetoomus Sakromonten asukkaiden puolesta koskien Granadan kierto tiehanketta. 21 jää siis avoimeksi ja muut voidaan varmaankin sulkea. Kukaan ei ainakaan vastusta tällaista lähestymistapaa. Oikein paljon kiitoksia. Ja eiköhän tämä riitä tältä osin. Kiitokset niille, jotka jaksoivat täällä urastaan loppuun asti ja toivotan kaikille vielä oikein menestyksekästä ja terveellistä loppuvuotta. Kiitoksia.